Goedemiddag, collega. Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Eh, welkom allemaal. Tervetuloa kaikki talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen 21.–22. maaliskuuta. Minulla on kunnia johtaa tämän päivän kokousta. Herra Magistris on paikalla vasta huomenna. Meillä on melkoinen määrä äänestyksiä tänä iltapäivänä. Toivotaan, että tämä kaikki käy nopeasti ja ongelmitta. Nämä eivät ole mitään kovin monimutkaisia äänestyksiä. Meidän on ensin kuitenkin vielä hyväksyttävä esityslista. Otaksun, että esityslista luonnokseen ei ole mitään muutoksia, ei tunnu olevan. Ja nyt pyytäisin, että pitäisitte äänestyskorttejanne valmiina sillä mietintöjen loppuäänestykset on tehtävä äänestyskortein, jotta tiedämme, mitkä ovat eri ryhmien väliset suhteet. Ja tämä kokous lähetetään myös Webstream-lähetyksenä, eli kaikki käyttäydymme sivistyneesti. Meillä on nimittäin laaja yleisö. Ja sitten siirrymme suoraan kohtaan kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta. 10. helmikuuta 2011. Ehdotan, että me katsomme tämän pöytäkirjan hyväksytyksi, ellei kokouksen loppuun mennessä siihen ole tullut mitään huomautettavaa. Muutoin kollegoilta huomautettavaa ei. No hyvä. Sitten siirrytään kohtaan neljä esityslistalla, eli tässä on tuon pitkän äänestyksen alku näistä eri mietinnöistä. Katson tässä herra Stavra Kakiksen suuntaan. Haluaako hän vielä sanoa jotakin? Onko tähän vielä jotakin ilmoitettavaa? Okei. Okay. Hyvä. Eli ensimmäinen mietintö. Kohta neljä mietintökohdassa neljä Euroopan unionin elinten käännöskeskus. Niin. Ensinnäkin ehdotus vastuuvapauspäätökseksi puolesta. Niin, tämäkin on hoidettava äänestyskortein, ymmärtääkseni. Hyvä. Äänestyskorteilla siis ket... äänestys alkaa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja tulos 15 ääntä, 12 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Hyväksytty. Sitten tilien päätöksen ehdotus puolesta vastaan ja niin edelleen koneäänestyksenä. Loppuäänestys. Ja tämä tulos on 12 puolesta, kaksi vastaan, yksi tyhjä. Ja sitten tämä päätöslauselma ja jälleen äänestämme kortteja käyttäen. Äänestys päättyy ja tulos on 13 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Ja nyt siirrymme kohtaan viisi. Kyseessä on Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, SEDEFOP, Ensimmäinen äänestys äänestyskortilla. Ehdotus vastuuvapauspäätökseksi ja äänestyskortilla. Meidän on saatava tuo tulos kirjattua tarkoin. Äänestys päättyy ja tulos on 13 puolesta, yksi vastaan. Ja sitten päätösehdotus äänestyskortilla jälleen. Äänestys päättyy. Tulos on 14 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Ja sitten kolme eli erillistä tarkistusta työllisyysvaliokunnalta. Nämä tarkistukset oli otettu jo Stavrakok Kakiksen, Stavrakakiksen mietintöön muutoin paitsi yksi, kaksi ja neljä. Ehdotan, että äänestämme niistä yhdessä kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, eli päätöslauselma ja äänestyskortilla. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on 15 puolesta, Yksi vastaan, yksi tyhjä. Siirrymme kohtaan kuusi. Kyseessä on yhteisön kalastuksen valvontavirasto. Äänestämme aluksi äänestyskortilla vastuuvapauspäätösesityksestä. esityksestä. Siis äänestyskortilla ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 16 puolesta, ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Sen jälkeen tuo ehdotus tilien sulkemisesta ja äänestyskortilla ketkä ovat puolesta. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on 15 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Sitten tähän päätöslauselmaan on kalastusvaliokunnan tarkistus kolme Yksi, kaksi ja neljä oli jo kalastusvaliokunnasta hyväksytty. Ketkä ovat kättä nostamalla puolesta? Kalastusvaliokunnan tarkistus kolme. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys äänestyskortilla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 17 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Sitten seuraavaan virastoon EAssa. Siellä on neljä, viisi, seitsemän ja kahdeksan liikennevaliokunnalta, jotka on tarkistuksina jo hyväksytty. Niistä ei tarvitse äänestää, mutta ensin äänestämme tästä tilin, tästä tilin vastuuvapauspäätösehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 17 puolesta, ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Sen jälkeen ehdotus tilinpäätöksestä myös äänestyskortilla. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on... Aha, 16 puolesta ei vastaa ääniä, yksi tyhjä. Sitten meillä on neljä tarkistusta liikennevaliokunnasta. Voimmeko ottaa ne yhdessä? Hyvä. Eli kaikki nämä tarkistukset yhdessä kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Kaikki nämä tarkistukset on hyväksytty. Ja seuraavaksi loppuu äänestys päätöslauselmasta äänestyskortilla. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Tulos on 17 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Siirrytään kohtaan kahdeksan esityslistalla. ECDC ja ympäristövaliokunnan kolme, neljä ja kymmenen on jo hyväksytty. Niistä ei tarvitse äänestää. Äänestämme aluksi äänestyskorttia käyttämällä tästä vastuuvapauspäätösehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 16 puolesta ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Sitten ehdotus tilinpäätökseksi. Äänestyskorttia käyttämällä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 16 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Sitten on seitsemän ympäristövaliokunnan tarkistusta. Voidaanko ne ottaa yhdessä? Kättä nostamalla äänet puolesta, vastaan, Yksi ääni vastaan tyhjää. Nämä tarkistukset on hyväksytty. Ja loppuäänestys. Äänestyskorttia käyttämällä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 18 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Siirrytään kohtaan yhdeksän. Euroopan kemikaalivirasto ja siinä oli tarkistuksia ympäristövaliokunnalta yksi, kaksi ja seitsemän on jo hyväksytty. Nyt on äänestettävä enää kolmesta, neljästä, viidestä ja kuudesta, mutta ensin äänestämme tuosta, tilin, äh, tuosta vastuuvapauspäätösehdotuksesta. Koneäänestyksellä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 16 puolesta, ei vastaääniä, kaksi tyhjää. Sen jälkeen tilinpäätösehdotus päätös ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 18 puolesta, ei vastaääniä, ei tyhjiä. Ja sen jälkeen nuo tarkistukset 3, 4, 5, 6 ympäristövaliokunnasta, kaikki yhdessä, sopiiko? Kättä nostamalla äänet puolesta, vastaan, tyhjää, yksimielisesti hyväksytty. Ja näin loppuäänestykseen. Äänestyskorttia käyttämällä koneäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 17 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä ääni. Ja sen jälkeen siirrymme kohtaan 10. Euroopan ympäristökeskus. Siihen oli ympäristövaliokunnan tarkistuksia neljä on jo hyväksytty, osa kuutosesta ja myös yhdeksän on hyväksytty jo, eli kohta äänestämme vain tietyistä muista ympäristövaliokunnan tarkistuksista, mutta aluksi vastuuvapauspäätösehdotus koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 17 puolesta, ei vastaääniä, kaksi tyhjää. Ja sen jälkeen tilinpäätös, ehdotus, äänestys koneellisesti, äänestys alkaa, äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, ei vastaääniä, yksi tyhjä. Ja sen jälkeen otetaan tarkistukset yhdessä, kaikki yhdessä, sillä tässä on pieni korjaus äänestyslistassa hienosti ilmoitettuna. Se koskee tarkistusta kuusi, mutta otetaan yksi, kaksi, kolme, viisi, kuusi, seitsemän ja kahdeksan yhdessä, jos se sopii. Kättä nostamalla puolesta vastaan tyhjää. Yksimielisesti hyväksytty. Nyt loppuäänestys. Äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 20 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Tämähän sujuu hyvin. Sitten kohta 11. Se on EMCDDA. Libe valiokunta on tehnyt tarkistuksen kaksi, joka on jo hyväksytty. Äänestämme ensin vastuuvapauspäätösehdotuksesta koneellisesti ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 17 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Ja sitten tilinpäätös myös koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten on kolme tarkistusta Libe-valiokunnalta 143. Otetaanko ne yhdessä? Hyvä kättä nostamalla puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja näin pääsemme loppuäänestykseen äänestyskoneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 18 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen kohta 12 esityslistallamme Euroopan meriturvallisuusvirasto – tässä tarkistukset 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 on kaikki jo hyväksytty liikennevaliokunnasta. Äänestämme aluksi vastuuvapauspäätösehdotuksesta koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Sen jälkeen tilinpäätösehdotus ja myös koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 19 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä ääni. Sitten kaksi tarkistusta. Liikennevaliokunnalta ykkönen ja kakkonen yhdessä. Sopiiko? Kättä nostamalla. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin siirrytään loppuäänestykseen. Jälleen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 20 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Siirrytään kohtaan 13 esityslistallamme. Enisa. Ja jälleen koneäänestyksinä vastuuvapauspäätösehdotus koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 17 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sen jälkeen Tilinpäätösehdotus. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Herra Fjellner, tulette liian myöhään. tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjää. Herra Fjellner voi nyt osallistua tähän päätöslauselma-äänestykseen ja loppuäänestykseen, joka alkaa. Alkaa siis. Ja äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Siirrytään kohtaan 14. Euroopan rautatievirasto. ERA. Siinä oli liikennevaliokunnan 1, 3, 5, 7, 8 jotka, ja 6, jotka oli kaikki jo hyväksytty. Eli kohta meillä on vain rajallinen määrä tarkistuksia äänestettävänä. Ensin vastuuvapausehdotus äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 19 puolesta, ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Sen jälkeen tilinpäätösehdotus. Äänestys alkaa koneellisesti. Äänestys päättyy. Ja tulos on 20 puolesta, ei vasta ääniä, yksi tyhjä. Sen jälkeen näette siinä, että meillä on liikennevaliokunnan kakkonen ja nelonen, jotka voidaan ottaa yhdessä. Liikennevaliokunnan kakkonen ja nelonen kättä nostamalla, ketkä ovat niiden puolesta vastaan, ja tyhjää. Ei yhdessä, niinkö? Ei yhdessä. Äänestetään siis ensin liikennevaliokunnan tarkistuksesta kaksi kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen kohtaan yksi suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta. Uskoisin, että esittelijälle tämä sopii. Ketkä ovat puolesta? Vastaan. tyhjää. Tämä on nyt vähän epäselvää. Me otamme tämän koneellisesti, tarkistamme. Eli kohtaan yksi. Anteeksi, niin, mehän äänestämmekin koneellisesti. Tulos on 9 puolesta 12 vastaan, eikä tyhjiä ääniä, joten tämä hylättiin. Sen jälkeen tarkistus neljä liikennevaliokunnalta kättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja loppuäänestys, äänestyskorttia käyttäen, eli koneäänestyksenä. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Lopputulos on 16 puolesta, ei vasta ääniä, kaksi tyhjää. Ja sen jälkeen kohta 15, ETF, Euroopan koulutussäätiö, Työllisyysvaliokunnalla oli kaksi tarkistusta, jotka on jo hyväksytty, kakkonen ja kolmonen, ja siksi jäljelle jää kaksi vielä kohta äänestettäväksi, mutta ensin äänestämme vastuuvapauspäätöksestä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 19 puolesta yksi vastaan kaksi tyhjää. Sen jälkeen äänestämme koneellisesti tilinpäätöksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Meillä on kaksi tarkistusta työllisyysvaliokunnalta, ykkönen ja nelonen. Voimmeko ottaa ne yhdessä? Kyllä, kättä nostamalla äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Ja nämä kaksi tarkistusta on hyväksytty ja näin pääsemme loppuäänestykseen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 18 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen kohta 16 esityslistallamme. Kyseessä on Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto. Siihen oli työllisyysvaliokunnan tarkistuksia, jotka on jo hyväksytty, yksi, kaksi, kolme ja neljä. Me äänestämme aluksi vastuuvapauspäätöksestä. Koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sen jälkeen äänestämme tilinpäätöksestä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten meillä on tekninen tarkistus kohtaan kolme. Tästä ei tarvitse äänestää. Ja sen jälkeen pääsemme loppuäänestykseen. Se tulee koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Esityslistan kohta 17. Euro Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö. Siinä oli ykkönen ja kakkonen, jotka on jo hyväksytty työllisyysvaliokunnasta. Me äänestämme kohta vielä kahdesta muusta, mutta ensin on kyse vastuuvapauden myöntämisestä äänestyskoneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 20 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sen jälkeen äänestämme koneellisesti tilinpäätöksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen päätöslauselmaesitykseen kaksi tarkistusta työllisyysvaliokunnalta, kolmonen ja nelonen. Voimmeko ottaa ne yhdessä? Kyllä, kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan, tyhjää. Nämä tarkistukset on hyväksytty ja sen jälkeen loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on 20 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Ja esityslistan kohta 18. Eurojust. Siihen on kaksi tarkistusta kohta Libe-valiokunnalta, mutta ensin koneellinen äänestys. Vastuuvapaudesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen koneäänestys tilinpäätöksestä. Koneellisesti siis äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 21 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Sen jälkeen kaksi tarkistusta Libe-valiokunnalta, kaksi ja viisi. Voimmeko ottaa ne yhdessä? Kyllä, kättä nostamalla, ketkä ovat puolesta, vastaan, tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta on hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 22 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Ja nyt esityslistan kohta 19. Vastuuvapaus kyseessä Euroopan unionin perusoikeusvirasto. Ja tässä oli yksi, kaksi ja kolme tarkistukset, jotka on jo hyväksytty oikeudellisten asioiden valiokunnalta. Me äänestämme ensin siitä, myönnetäänkö vastuuvapaus äänestys koneellisesti ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 19 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen tilinpäätös, ehdotus yhtä lailla koneellisesti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 20 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjä. Ja sen jälkeen tämä päätöslauselman luonnos, siihen otetaan Libe Nelonen ensin kättä nostamalla, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Tuo tarkistus on hyväksytty. Sen jälkeen kohtaan neljä suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta esittelijälle tämä sopii. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty. loppu äänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 20 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä. Sen jälkeen siirrymme esityslistan kohtaan 20. Vuosittain toistuva ilmiö, äänestys GNSS-valvontaviranomaisesta. Kukaan ei tiedä, mikä GNSS edes on, kuvittelisin, mutta me äänestämme siitä, annetaanko tälle vastuuvapaus ja äänestämme koneellisesti. Äänestys alkaa jotenkin se satelliitteihin liittyy. Äänestys päättyy ja lopputulos on 20 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sen jälkeen tilinpäätös myös koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 20 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sen jälkeen päätöslauselmaluonnos, siihen on kaksi suullista tarkistusta, molemmat Cornelis de Jongilta. Esittelijälle ne sopivat, otetaanko ne yhdessä? Kyllä, kättä nostamalla, äänet puolesta, vastaan, tyhjää. Nämä tarkistukset on hyväksytty. Sen jälkeen loppuäänestys. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 20 puolesta yksi vastaan yksi tyhjä ääni. Sen jälkeen esityslistan kohta 21, Artemis-yhteisyritys. Äänestämme vastuuvapauden myöntämisestä koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, kaksi tyhjää. Sitten siirrytään tilinpäätökseen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 20 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Sen jälkeen päätöslauselmaluonnos koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä ääni. Esityslistan kohta 22. Clean Sky-yhteisyritys. Ja siihen on suullinen tarkistus kohta Cornelis de Jongilta, mutta ensin äänestämme koneellisesti vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 19 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Sitten äänestämme tilinpäätöksestä. Äänestys koneellisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 22 puolesta yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Sitten päätöslauselman luonnos, johon on suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta. Kättä nostamalla äänet puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 22 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Sen jälkeen esityslistan kohta 23, IMI, yhteisyritys. Siihen on taas kohta Cornelis de Jongilta suullinen tarkistus, mutta ensin äänestämme koneellisesti vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 ääntä, puolesta yksi vastaan ei tyhjiä. Sen jälkeen äänestämme koneellisesti tilinpäätöksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 20 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Sitten suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta kohtaan kahdeksan kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty ja nyt loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 19 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Ja sen jälkeen siirrytään esityslistan kohtaan. Menikö se 23 jo? 24. 24. Siis esityslistan kohta 24, eurooppalainen yhteisyritys Iteriä ja fuusio energian kehittämistä varten. Jälleen suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta, mutta aloitamme vastuuvapauden myöntämisestä. Äänestämme koneellisesti ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 20 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjää ääniä. Niin. Tilinpäätös myös koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 21 puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta kohtaan 10. Esittelijä suostuu kättä nostamalla puolesta. Vastaan, tyhjää. Tämä tarkistus on hyväksytty. Sen jälkeen loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Lopputulos on 19 puolesta, kolme vastaan, ei tyhjiä ääniä. Näin siirrymme esityslistan kohtaan 25. Cesar-yhteisyritys. Liikennevaliokunnalla oli tähän tarkistuksia 3, 4, 5 ja 3, 4, 6 on näistä jo hyväksytty. Me äänestämme ensin vastuuvapaudesta koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tulos on 21 puolesta, yksi vastaan, yksi tyhjä. Äänestämme koneellisesti tilinpäätöksestä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja tulos on 23 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä. Sen jälkeen meillä on joitakin tarkistuksia 1, 2, 7, 8 ja 5 liikennevaliokunnalta. Voimmeko ottaa ne yhdessä? Kyllä. Kättä nostamalla äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sen jälkeen kohtaan 10 suullinen tarkistus Cornelis de Jongilta. Kättä nostamalla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin tarkistus on hyväksytty. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ja tulos on 22 puolesta, yksi vastaan, ei tyhjiä ääniä. Onnittelen esittelijää kaikesta tehdystä työstä. Ja panen merkille, että tämän Nopsan yhteistyön ansiosta olemme saaneet etumatkaa aikataulun 25 minuuttia, joten voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan. Ja seuraava esityslistan kohta on Niin, kiitokset myös sihteeristölle tuesta tässä. Ja seuraava esityslistan kohta on äh, herra Rivellinin mietintö, jonka aiheena on yleinen talousarvio vastuuvapaus neuvostolle. Tästä on määrä käydä keskustelua. Ja minä etsin tässä nyt näitä minun omia asiakirjojani, koska me olemme käyneet vähän kirjeenvaihtoa, anteeksi vain kovasti me olemme saaneet sihtee, neuvoston pääsihteeriltä uskoakseni kirjeen. Katsotaanpas täältä. Hetkinen. Inderdaad, we hebben de... Niin tosiaan, me olemme saaneet valiokuntana neuvoston pääsihteeriltä kirjeen ja neuvosto on luvannut meille joitakin seikkoja ja toimittanut asiakirjat ennen kaikkea vuoden 2009 tilinpäätökseen liittyvät asiakirjat yhteenvedon sisäisistä tilintarkastuksista vuonna 2009, mutta minkäänlaisia vastauksia ei ole esitetty meidän kysymyksiimme. Toinen päivä maaliskuuta Koreper on hyväksynyt yhteisymmärryspöytäkirjan, joka liittyi Euroopan parlamentin ja neuvoston välisiin suhteisiin vastuuvapautta käsiteltäessä. Ja nyt me voimme käsitellä tätä mietintöä. Jälleen annan puheenvuoron esittelijälle, kollega Rivelliinille, joka on tällä välin käynyt keskusteluja monien eri tahojen kanssa ja voi kertoa meille, mikä asian tila on. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Luulenpa, että tänään keskustelemme erittäin tärkeässä asiakirjasta ennen huomisen äänestystä. Aiheena on siis neuvoston vastuuvapaus Kuten tiedätte, koska teille on äänestysluettelot lähetetty, minun pyrkimykseni on se, että neuvoston vastaanvapaata lykätään. Minulla on tässä kolme perustelua, jotka ryhmäni on hyväksynyt. Ensimmäinen syy koskee sitä, että neuvosto ei ole hyväksynyt yhtään virallista kutsua, jonka olemme lähettäneet niin, että voisimme virallisesti järjestää tapauksen komission vastuuvaliokunnan ja esittelijän kanssa, jotta voisimme keskustella yhdessä asioista, jotka koskevat neuvoston budjetin toteuttamista vuonna 2009. Toinen syy. Neuvosto on kieltäytynyt kirjallisen vastauksen lähettämisestä kyselyyn, jonka lähetimme 14. joulukuuta viime vuonna. Kolmas syy. Parlamentti ei ole saanut tärkeitä neuvoston asiakirjoja, kuten esimerkiksi täydellistä listaa koskien talousarvion toteuttamista. En haluaisi kuitenkaan tässä tänä iltana keskittyä nykytilanteeseen tai oma, omiin tai muiden ryhmien valinta koskien vastuuvapauden lykkäämistä, koska kullakin jäsenellä on oma poliittinen kanto ja nyt, nyt lykkää käyksen ja hyväksynnän myötä poliittiset kannat tuodaan hyvin selväksi huomenna äänestyksessä. Näin ollen olen sitä mieltä, että puheenvuoron voisi olla hyödyllinen keskustelun lopussa niin, että lähtökohdaksi otetaan pitkän ajan näkymät ja tulevaisuuden toimet ja erityisesti se, mitä tapahtuu huomisen äänestyksen jälkeen. Itse asiassa on aivan järkevää ajatella, että huomenna valiokunta lykkää vastuuvapautta ja Minusta on myös järkevää pohtia jo nyt, mikä saattaa olla meidän roolimme talousarvion valvontavaliokuntana, erityisesti ajatellen mahdollista ulospääsyä, kuinka pääsemme pois tästä jo vuosia kestäneestä instituutioista umpikujasta. Haluaisin nyt tuoda teille selkeästi esiin mahdolliset vaihtoehdot, kuinka tästä päästään eteenpäin ja kommentoin näitä vaihtoehtoja sitten. Ensimmäinen ratkaisu. Ratkaisu, jolla on oikeusperusta parlamentin päätös lauselmassa koskien vastuuvapautta 2008. Siinä todetaan, että seuraavat asiakirjat olisi lähetettävä ensinnäkin edellisen varanhoitovuoden talousarvion toteuttamista koskevat tilit. Kaksi, tase, johon on merkitty varat ja vastuut, kolme toimielimen talousarviota ja varainhoitoa koskeva vuosikertomus, neljä toimielimen sisäisen tarkastajan vuosikertomus. Tässä menet- tähän menettelyyn olisi otettava myös mukaan suullinen esittely vastuuva- vastuuvapausmenettelystä vastaavan valiokunnan kokouksessa. Sitten toinen vaihtoehto. Tässä neuvosto alistettaisiin menettelylle, joka on sama, jota käytetään kaikkia muitakin toimielimiä varten, ja jonka mukaan parlamentti saa suositukset neuvostolta. Kolmas vaihtoehto ratkaisu liittyy toimielintä väliseen sopimukseen, jossa on erilaisia etappeja ja menettelyitä, josta on pidettävä kiinni. Ja näin ollen ne vähentävät vahvasti kontvaliokunnan valtuuksia ja, ja, ja perus sopimusvaliokunta ja puheenjohtaja kokous saavat lisää valtuuksia. Ulutuksia on tullut. Herra Debussy on lähettänyt kirjeen. Hän on neuvoston pääsihteeri. Tämä kirja on lähetetty 16. maaliskuuta. Neuvosto on toimi tiedottanut mm, pääsihteeri Klaus Vellelle tarkoituksesta edetä tämän kolmannen vaihtoehdon mukaisesti, eli niin, että laaditaan toimielinten välinen sopimus. Ottaen huomioon tämä viimeisin kirjelmä ja se, mitä tässä todetaan, voin sanoa, että henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että mikään näistä kolmesta ehdotuksesta ei täysin tyydytä kaikkia koska on aivan selvää, että emme ole päässeet sopimukseen. Mutta mm, kun ajatellaan toimielimemme mainetta, meidän olisi löydettävä hyvä ratkaisu. Ne menettelyt, joita tällä viikolla on aktivoitu, niiden myötä parlamentti on saanut sille kuuluvan keskeisen roolin. Joten institutionaalisen ratkaisun on parlamentissa jo päästy voitaisiin myös keskustella ratkaisusta, joka pohjautuu parlamentin päätöslauselmalle viime kesäkuulta. Se oli oikeastaan ensimmäinen vaihtoehto ratkaisu. Ja nyt haluaisinkin pyytää, että te kollegat ottaisitte kantaa tähän asiaan ja aloittaisimme keskustelun aiheesta niin, että tulevaisuudessa meillä voisi olla tästä asiasta yhteinen kanta. Keskustelun jälkeen pyrin vetämään kantanne yhteen ja ehdotan ratkaisua. Ulkoiset ha- havain... On vältettävä se, että ulospäin näyttää siltä, että meillä on valmiiksi suunnitellut ratkaisut. On aivan selvää, että ei voida, ei voida etukäteen ratkaista neuvoston vastuuvapauden myöntämistä, eikä sillä voida antaa mitään erityisasemaa. Uh, Kiitokset kollega Rivellini. Minulla ei ole vielä muita puheenvuoropyyntöjä, joten katson tässä nyt hiukan ympärilleni. Niin, rouva Ajala Sender. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Rivellinin mietinnöstä ensinnäkin haluaisin kiittää häntä hänen ponnisteluistaan ja hänen tekemästään työstä hän on keskustellut neuvo- Unkarin puheenjohtaja edustajien kanssa ja varjoesittelyiden kanssa. Keskustelusta onkin nyt syntynyt tilanne, jossa tällä hetkellä olemme. Vaikka Unkarin puheenjohtaja, ja herra Rivelin ja kaikki muut ovat tehneet paljon työtä, niin on sanottava, että olemme vielä vähän jäljessä siitä, missä viime vuonna tässä vaiheessa oltiin. Espanjan puheenjohtajakauden aikana, vaikka tuolloinkin joutiin, jouduttiin neuvottelemaan ja käyttämään menettelyjä, jotka eivät olleet täysin virallisia, mutta kuitenkin saimme useita vastauksia. Ja nyt kuitenkin tässä tilanteessa on, on ikävä todeta, että emme ole tällaista yhteistyötä voineet todeta. Olen siis erittäin tyytyväinen tähän työhön ja toivon, että tässä valiokunnassa harkittaisiin vastuuvapauden lykkäämistä neuvoston osalta. Elämme nyt kriittisiä aikoja. Perussopimuksen mukaan on tehtävä selväksi, mikä on parlamentin rooli. Parlamentin rooli on, on päättää eri toimielinten Öö, vastuuvapaudesta. Ja neuvostokin on yksi näistä subjekteista, jotka ovat parlamentin päätöksen alaisia. Tämä kuuluu tähän harjoitukseen. Tietenkin neuvosto voi antaa suosituksia, mutta päätösvalta koskien vastuuvapautta on kuitenkin yksinomaisesti parlamentin hallussa, joten siksi on tärkeää korostaa sitä, että lykkäys on nyt tärkeää. Ottaen huomioon kaikkea sen, mitä herra Rivelini jo sanoi. Hyväksymme myös nämä kompromissitarkistukset, eli sen, että, on, että tarvitaan vastaukset parlamentin esittämiin kysymyksiin. Ne on nyt jälleen tällä varainhoitokaudella esitetty ja parlamentin olisi saatava kaikki asiakirjat ja selvitykset, vastaukset se, jota se tarvitsee, jotta se voisi tehdä päätöksen vastuuvapauden myöntämisestä. Ennen täysistuntoa varmaankin voimme selvittää paremmin, missä tilanteessa olemme ja millä tavalla parlamentti voisi vahvistaa tämän päätöksen tänä vuonna niin, että neuvostonkin vastuuvapaus voitaisiin parlamentin taholta myöntää. On tärkeää mainita, että neuvosto toiminnassaan käyttää hallinnollisia kuluja, niihin ei liity sen suurempia ongelmia, mutta sen lisäksi neuvosto käyttää yhä enemmän operatiivisia varoja, sillä on operatiivisia kuluja, ja kun ne kuuluvat Euroopan unionin budjettiin, niihinkin on kohdistettava tämä vastuuvapauden myöntämisharjoitus aivan niin kuin kaikissa muissakin toimielimissä on tapana. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että, että varoja hallinnoidaan samalla tavalla kuin muissakin toimielimissä. Tällä hetkellä olemme poikkeuksellisessa tilanteessa ajatellen parlamentin ja neuvoston historiallisia suhteiden muuttumisia, mutta toivon, että tämä ei johda mihinkään epänormaaliin tilanteeseen. Joten minä tuen vastuuvapauden lykkäämistä ja uskon, että Rivelinin kompromissien ehdotusten kautta voidaan vahvistaa ja parantaa asiakirjaa ja saada enemmistön tuen tälle. Toivon, että näin käy ja ei tässä sitten minun osaltani muita hankaluuksia olekaan. Kiitokset. Jens Geier. Danke, Herr Präsident. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on nyt vähän epäselvää tämän kirjeenvaihdon tausta. Mehän olemme ajatelleet, että valiokunnan kannan pitäisi olla riittävän selvä. No niin, riittävän selvä, en ole nyt ihan selvä miltä pohjalta – parlamentin pääsihteeri ottaa esiin tällaisen toimielinten sopimuksen vaihtoehtona. Mä selitän miksi. Tähän mennessä olen ymmärtänyt valiokunnan kannan niin, että se, että parlamentti on vastuuvapauden myöntäjä niiden osien kohdalta, jotka neuvoston budjettiin tulevat yhteisön varoista ettei tätä tilannetta ole kyseenalaistettu. Ja jos näin on, niin mitä neuvoteltavaa nyt on, koska toimielinten välisestä sopimuksesta neuvotellaan. Ja siillähän voisi olla toinenlainen, toisenlainen tausta. Mun puhemiehistö siitä lähtee neuvottelemaan, eli kuka ajaa tällaista vaihtoehtoa täällä valiokunnassa ja mikä sen mahdollinen tulos voisi olla? tämän valiokunnan kanta on melko selkeä. Me neuvottelemme sopimuksen varoin niin, että me olemme hallintomenojen osalta vastuuvapauden myöntävä taho, piste. Neuvosto haluaa vastavuoroisuutta, sen olemme kieltäneet toistaiseksi. Jos halutaan toimielinten välinen sopimus, en voi kuvitella, mitä muuta siihen voisi tulla kuin sopimuksen sanoma. Kiitos. Niin, varsin voimaperäinen huomautus. Ja herra Shatsimarkakis. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Sisällön osalta olisin edustaja Kajarin kanssa samaa mieltä. Minä selkeästi puhuisin lykkäämisen puolesta, en vastuuvapauden myöntämisen puolesta. Se on mielestäni selvää. Kysymykset, joita olemme esittäneet, eivät ole saaneet riittäviä vastauksia. Koreperin kanssa aikaan saatu yhteisymmärryspöytäkirja ei ole riittävä. Viime vuonnahan edustaja Sonegard oli esittelijä, voimme käyttää tässä samantyyppistä strategiaa. Voimme mielestäni lykätä. Mitä neuvoston vaatimuksiin tulee, jotka kohdistuvat meihin, niitä pitäisi katsoa yksityiskohtaisemmin. Me emme saa sulkea oviamme tällaiselta tarkastelulta, mutta tärkeää on se, että me selkeästi saamme selvitettyä, kuka on vastuussa. Kuten edustaja Gajer sanoi, sopimus on hyvin selkeä. Jos neuvostolle tässä on epäselvää jotain, niin pyytäisin, että artikla 265 työjärjestyksessä otetaan käyttöön ja siirrytään tuomioistuin käsittelyyn. Meidän pitäisi nostaa kanne, jos neuvosto edelleen epäilee – meidän asemaamme vastuuvapauden myöntävänä toimielimenä. Tämän artiklan pohjalta me voisimme kääntyä tuomioistuimen puoleen. Tämä pitäisi ottaa nyt tosissaan, koska valitettavasti neuvosto ei etene tässä yhtään mennä kapakkia Kiitos. Eh, Kiitoksia. Ja Rouva Gressle. Kiitos paljon. Mielestäni tässä pitäisi nyt erotella se, mitä neuvoston kanssa nyt tehdään, lykätä vastuuvapautta kiistatta. Mutta mitä tehdään seuraavaksi? Minäkin olin yllättynyt tästä viime torstaina saamastamme kirjeenvaihdosta pääsihteerin väli, välillä parlamentista ja neuvostosta. Minun on myönnettävä, en ymmärtänyt sitä ollenkaan. Minäkin ajattelin, että tämä johtuu siitä, että englannin taitoni ei ole kovin kummonen. Pahoittelen sitä, että en seurannut koulussa opetusta paremmin. Perjantaina soitin Vellelle suoraan ja hän sanoi, että nämä ehdotukset joko hyväksytään siis se, mitä talousarvion valiokunta tekee, tai sitten ajatellaan, että vastavuoroisuudesta neuvotellaan toimintojen välisen sopimuksen – että tämä oli tuo tarjous ja neuvosto valitsi näistä toimijoiden välisen sopimuksen, eikä se ole mitenkään hämmästyttävä. Jens Kajerin kanssa olen ihan samaa mieltä siitä, että neuvosto kai voi ajatella, että se voi tässä vain voittaa kiristämällä näin parlamenttia. Eli kohta kahdeksan, ehkä suullinen tarkistus vielä, jossa sanottaisiin, että on sitä mieltä, että toimielinten välistä sopimusta neuvoston vastuuvapauskysymyksessä ei tarvita. Näin voisimme ottaa tarkkaan kantaa, koska toimielinten välistä sopimusta emme tarvitse. Jos sellaisen saamme, niin siellä on varmasti sellaisia asioita, joita me emme halua. Olisi hyvä muistaa, että neuvostossa on tietysti selkeästi eturistiriitaa kun ajatellaan, miten jäsenvaltiot täytäntöön panevat maatalousrahastoja ja rakennerahastoja, 80 prosenttisesti se, mitä me teemme. Eli kyllä tällainen painostamisen, kiristämisen mahdollisuus on valtava. Minä en halua sille altistua. Joten olen pyrkinyt ajamaan tällaista suullista tarkistusta kohtaan kahdeksan. Jonkin kohtaan sinne, että selkeästi sanotaan, että me emme toimielinten välistä ylimääräistä sopimusta pidä tässä tarpeellisena, koska ihan tavallinen menettely sopii meille hyvin. Pääsihteeri Vellelle olen kiitollinen. Mielestäni nyt ei tarvita ponnisteluita hoitaa tätä kysymystä. Me olemme katsoneet jo pitkään, mihin pääsemme. Nyt neuvosto ei ole oikein tässä huolehtinut suhteista muihin toimielimeen. Nyt halutaan sitten jotain parlamentilta – Mehän vaadimme tässä ainoastaan, että neuvosto noudattelee samoja sääntöjä kuin aikaisemmin. Me emme halua mitään ylimääräistä, pyrimme vain määrittelemään sen, mitä me haluamme, joten siitä ei tarvitse nyt luopua. Ihan siitä riippumatta, mitä tässä on muuta tarjolla, niin lopputulos voi olla meille ainoastaan heikompi. Ja lisäksi antaisimme väärän viestin talon ulkopuolelle. Kiitos. Kiitokset rouva Gresle. Tietyssä kohtaa sanoitte, että itsekin epäilitte, olitteko seurannut aina opetusta koulussa. En voi kuvitella, ettettekö olisi seurannut opetusta kunnolla koulussa. Te olette aina tarkkana tässä valiokunnassa ja koko parlamentissa, se on ihan täysin selvä. Minä ehdotan, että tehdään suullinen tarkistus tuohon kohtaan kahdeksan, ihan spesifinen, viitataan toimielinten väliseen sopimukseen, että tämä on uusi elementti koko keskustelussa. Onko kollegoita, jotka haluavat todeta vielä jotakin, koska täällä ei ole enää puheenvuoropyyntöjä, muutoin annan tämän puheenvuoron takaisin esittelijälle. Ajala Sender, Jenskö ei, sitten esittelijä. Ensin rouva Ajala Sender ja sitten esittelijä. Eh, on tunnustettava, että tämä ehdotus, jonka Rova Gressle juuri esitti, on täysin uusi. Kohta kahdeksan kompromissi, johon Rivelin ja minä olimme päässeet, eh, toteaa selvästi, että olisi seurattava samaa lähestymistapaa kuin muidenkin toimielinten kanssa, joten tuli aivan selväksi, että, että että näiden instituutioiden välinen sopimus ei, ei ole enää voimassa. Ja Klaus Velle on näyttää, ole, näyttää neuvotellen toisesta asiasta. Ja nyt yhtäkkiä teemmekin suullisen tarkastuksen tuntematta sen seurauksia. Minusta olisi mukavampi kuulla herran Velleä ja tie, saada tietää, mistä sopimuksesta on kysymys. Olen edelleen sitä mieltä, että hän on tässä asiassa tehnyt hyvää työtä, joten en oikein ymmärrä, miksi nyt yhtäkkiä kaikessa kiireessä meidän on selvästi sanottava neuvostolle oma strategiamme, eli että emme tule hyväksymään toimielinten välistä sopimusta. Komission kanssa meillä on tämä, ei se vaikuta meidän rooliimme. Suoraan sanottuna olisi mukavampi, että emme tekisi näin, että yhtäkkiä ennen äänestystä tällainen uusi ajatus tuodaan esille, tehdään päätös koskien neuvostojen toimielinten välistä sopimusta. Jos pääs, en tiedä, onko tämä pääsihteerin mielestä hyvä ajatus, minusta olisi mukavampi kuulla häntä ensin ennen kuin teemme päätöstä. En oikein tiedä, mitä nyt pitäisi tehdä. Luulenpa, että Rivellinen kanssa me ei ole teimme selväksi, että lähestymistapa oli se sama, joka muillekin toimielimille emme siis vaadi mitään, mutta jos nyt sanomme seuraavasti, että emme halua toimielinten välistä so- sopimusta, niin suljemme yhden oven, emmekä tiedä mihin joudumme. Minä en ainakaan tiedä, eikä herra Rivelinikään minulle tällaisia selvityksiä ole antanut. Er Joka tapauksessa tässä on vielä jonkin verran aikaa, koska äänestys on tarkoitus pitää huomenna. Rova Gresli on ihan oikeassa, että hän voi tehdä suullisen tarkistuksen. Se on hänen yksilöllinen oikeutensa parlamentin jäsenenä. On vielä jonkin verran aikaa jotta kansanpuolueen sisällä voidaan tarkastella, miten tähän suhtaudutaan. Rova Gressle, haluatteko vielä reagoida vai annanko puheenvuoron esittelijälle? Mä en... Niin minä olisin sitä mieltä, että jos haluamme tavanomaista menettelyä, joko tavanomainen menettely tai toimielinten välinen sopimus, se on selkeästi siellä kirjassa ja voin vain sanoa, että minä puolan tavanomaista menettelyä. Haluammeko nyt yhtäkkiä toimielinten välistä sopimusta? Mitä me oikein haluamme? Minä haluaisin tavanomaisen menettelyn ilman toimielinten välistä sopimusta. Tavanomaisessa menettelyssä ei tarvita toimielinten välistä sopimusta tässä kohdin haluaisin selkeästi sanoa tämän viesti. Minä haluan sen normaalimenettelyn neuvoston kanssa. Minä en halua keskustella mistään lausepätkistä seuraavan puolen vuoden ajan, mitä tehdä, mitä ei tehdä. Herrasmiessopimus vastuuvapaudesta, että kumpikään ei puutu toisen asioihin, sitä ehkä salaisesti neuvostossa toimitaan. Minä en halua tähän homman enää mukaan, joten minä kyllä toivoisin, että tällainen virke voitaisiin sinne vielä laittaa, että meidän kannalta me selkeästi sanomme, mitä me haluamme. Että hoidettaisiin talousarviota samojen tavoitteiden mukaan, jos olemme yhtä mieltä, niin voidaan se sinne laittaa. Mutta ei minulle tätä pakko tehdä, vaan tietenkin katsoa, miten tässä käy tai ei käy. Kollega Rivellini. Kollega Rivellini. Ma io credo che Su tutte le questioni bisogna... Minusta meidän on aina ajateltava niin, että lasi on puoliksi täynnä eikä puoliksi tyhjä. Tietenkin näiden kuukausien keskustelussa, siis tämä keskusteluhan on jo kuukausia ollut käynnissä, ja tässä parlamentti on joutunut hyvin keskeiseen asemaan ja se on tehnyt neuvostolle selväksi, että poliittiset ryhmät ovat jakaantuneet sen suhteen, että odotettaisiin ja kunnitettaisiin parlamentin keskeistä roolia. Myös tämän viimeisimmän kirjeen myötä, jonka olemme saaneet, on selvää, että olemme pikkuhiljaa pääsemässä tuloksiin, jotka eivät tällä hetkellä tietenkään tyydytä yhtäkään jäsentä äänestys ja sopimukset, joita minä olen tehnyt muiden kollegoiden kanssa koskien huomista, koskien äänestystä, joka sel, jossa selvästi on meidän ajatuksemme mukana ylittäen poliittisten ryhmien rajat ja neuvotteluissa minun on tietenkin pitänyt esitellä nämä kolme vaihtoehtoa. Meillä on kolme vaihtoehtoa, joilla tästä kriisistä päästään ulos. Huomisen tarkistus voisi vielä kerran Rova Greslen myö- taholta vahvistaa kantamme. Meillä on vielä aika. Huomisen asti voimme sitä pohtia vielä kaikessa rauhassa, mutta totuushan on se, ja se on tehtävä selväksi, koska muussa tapauksessa unohdamme sen edistyksen, jota näinä kuukausina on saavutettu. Totuus on se, että kaikki tämän valiokunnan parlamentin jäsenet ovat tiiviisti yhtä mieltä. Meillä on halu sille, että muut toimielimet kunnioittaisivat Euroopan parlamenttia. Ja tämä on nyt johtamassa konkreettisiin tuloksiin neuvostossa tietenkin pääsihteerin ja muiden tahojen taholta se teki, se yrittää panna vastaan, mutta meidän on jatkettava tällä tiellä ja pidettävä kiinni siinä, että toimielintämme kunnioitetaan tietenkin niin, että muistamme aina myös kuunnella. Kuuntelemisen kulttuuria on vaalittava ja sitä on pidettävä vahvana aivan samoin kuin on pidettävä vahvasti kiinni siitä, että meidän oikeuksiamme kunnioitetaan. Huomisen äänestys on uskoakseni aika selvää. Pässiliha tänään keskustelemme tästä tarkistuksesta. Keskustelin sitä Jalankin kanssa. Se voisi vielä lopullisesti vahvistaa sen, mitä tänään olemme sanoneet. Uh, Kiitos. Onko vielä kollegoja, jotka haluavat tähän jotakin sanoa? Ei. Eli täällä on neuvoston edustajia läsnä salissa. Uskon, että he ovat tehneet hyvin muistiinpanoja ja varmasti välittävät tämän viestin, ovat ymmärtäneet, miten päättäväinen tämä valiokunta on. Me äänestämme tästä vastuuvapaudesta huomenna kohtana 30. Eli 22. maaliskuuta siis. Hyvä. Ja nyt siirrymme seuraavan esityslistan kohtaan. Se on kohta 27. Erityisen merkittävä aihe. Me lähdemme nimittäin nyt tutkimaan komission asiakirjaa 2010 joka koskee unionin vuotuisen talousarvion sääntöjä komission asiakirja 22. joulukuuta 2010 ja se korvaa kaksi aikaisempaa ehdotusta. Siellä on työjärjestyspuheenvuoro Ojala Sender. Niin puheenjohtaja näin, että menemme nyt sitten suoraan äänestykseen, ellen ymmärrä väärin. Äänestämme kaikista muistakin toimielimistä huomenna neuvoston lisäksi. Haluaisin lyhyesti puhua tästä tai kertoa asiasta tai keskustella Rivellinin kanssa tästä mm, äänestyksestä talous- ja sosiaalikomitean osalta. Oh, meillä, meidän pitäisi vähän valmistella huomista äänestystä, koska huomenna äänestämme. Onko mahdollista puhua tästä aiheesta? Minun puolestani se kyllä käy. Tehdään se sitten huomenna aamulla vielä ennen äänestystä. Huomenna siis juuri ennen äänestystä voimme vielä keskustella ko. Voimme tietysti, niin, meillä on nyt yli puoli tuntia jo etumatkaa aikatauluun, joten joka tapauksessa kuvittelisin, että periaatteessa meillä on nyt puolitoista tuntia näitä Rivellini Gressle mietintöjä varten. Tuskin siihen ihan puolitoista tuntia tarvitaan, joten tähän jää vähän väliä ennen puoli kuutta. Ehdottaisin, että se mitä te haluatte ottaa esille, eli talous- ja sosiaalikomitea, otetaan hyvin lyhyesti nyt tässä. Eli ensin kohta 27. Ensin kohta 27, koska sen olin jo aloittanut. Ja työstetään se loppuun ja te saatte sitten puheenvuoron talous- ja sosiaalikomiteasta. Katsotaan sitten, minkä verran aikaa meillä on vielä jäljellä ennen kuin otamme Engvirdan vastaan. Eli sanoisin, että kyseessä on siis varsin merkittävä asiakirja, ehdotus komissiolta, josta on keskusteltava. Se on asiakirja, joka korvaa kaksi aiempaa komission ehdotusta. Äh, Rova Gressle ja herra Rivellini ovat perustaneet työryhmän, joka on kokoontunut suhteellisen tiheään tämän tärkeän työn valmistelemiseksi. Kyseessä on työ, joka tehdään meidän sisäisen työjärjestyksemme artikla 51 mukaisesti budjettivaliokunnan ja talousarvion valvontavaliokunnan välisenä yhteistyönä. Voin jo nyt ilmoittaa teille, että tästä on määrä käydä keskustelua budjettivaliokunnassa 13. ja 14. huhtikuuta ja tuohon kokoukseen myös talousarvion valvontavaliokunnan jäsenet on kutsuttu tai kutsutaan. Mutta ehdottaisin, että annamme aluksi puheenvuoron herra Rivellinille. Hän on meidän valiokuntamme esitteli. Hän voi hiukan valottaa meille tätä aihetta, esittää johdantopuheenvuoronsa ja katson sitten vielä, kuka muu täällä haluaa käyttää puheenvuoron. Mielelläni annan puheenvuoron Rouva Greslelle myös talousarvion valvontavaliokunnan esittelijänä. No niin, herra Rivellini, aloittakaa te. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelemme täällä nyt asiakirjasta, jonka esittelijät ovat eh, laatineet koskien varanhoitosään parannusasetuksen muutosta. En haluaisi käyttää liikaa aikaa keskustelusta ja ensinnäkin haluaisin antaa Rova Greslille riittävästi aikaa niin, että hän voi yksityiskohtaisemmin kertoa näistä kaikkein tärkeimmistä muutoksista. Ja näin ollen haluaisin vain eh, esitellä nämä aihealueet ja mahdollisimman lyhyesti käsittelisin eh, rahoitusvälineiden käyttöä. Viittaan tässä työasiakirjaan. E, siellä on tarkemmat yksityiskohdat. yksityiskohdat yleisistä puitteista, kuten tiedätte, tämä ehdotus, eli komission asiakirja 815 vuodelta 2010 ja kuumien tiukkojen keskustelujen jälkeen joulukuussa. Ja viittaa nyt sekä Lissabonin Äh, muutoksiin niin, äh, ja näihin muihin muutoksiin, jotka merkitsevät 200 äh, artiklan muuttamista. Me aivan oikeutetusti olimme pyrkineet siihen, että parlamentti voisi käyttää yhteispäätösmenettelyä komission ehdotuksista. Tämä oikeusvaranhoitoasetuksen myötä on nyt otettu mukaan Lissabonin sopimukseen. Olemme pitäneet epävirallisia äh, kokouksia työryhmässä. On tehty äh, on huomattu, kuinka paljon uusia käsitteitä on ja merkittäviä muutoksia äh, komissio haluaisi tehdä nyt tähän varainhoitoasetukseen. Olemme pyrkineet teema, temaattiseen lähestymistapaan ja tässä on päästy seuraaviin huomioihin. Merkittävät muutokset, joita tehdään määrärahasiirtojärjestelmään ja parlamentin oikeuksien suojaaminen budjettivallan käyttäjänä. Nämä ovat tärkeitä kohtia. Sitten toinen asia, Äsken ehdotettu hyväksyttävänä virheriskin käsite. Kolmas aihe näissä ryhmissä koskee komission tulevaa roolia talousarvion toteuttamisessa, erityisesti seura- erityisesti koskien talousarvion toteuttamisessa käytettäviä nykyisiä hallintomenettelyjä, niiden unionin suunnitteluja, uusia käsitteitä, välitön hallinnointi ja väli, välillinen hallinnointi. Edelleen aiheena on ollut talousarvion toteuttamiseen tarvittavien valtuuksien siirtyminen kolmesille valtiosta riippumattomille toimijoille, kuten EIPille. Ja edelleen komission luonnoksessa ensimmäistä kertaa kuvataan rahoitusvälineitä sekä EIPn ja muiden rahoituslaitosten tulevaa roolia. Pyrkimyksenä myös vähentää byrokratiaa eu rahoituksen alalla ja julkisessa hankinnoissa. Sitten delegoidut säännökset, menettelyt ja valtuuksien siirtäminen komissiolle – varainhoitoasetuksen soveltamissääntöjen tarkistamista koskevan ehdotuksen tekemiseksi delegoidussa säädöksessä. Nyt olisi tärkeää kommentoida yleisesti näitä asioita. Kuten ymmärrätte, nämä tematiikat, nämä aihealueet ovat monimutkaisia, niitä on useita ja toisinaan ne koskevat vain talousarviota, että toisinaan taas ne koskevat myös talousarvion valvontaa. Edellisissä kokouksissa olemme jo muistuttaneet eh, tästä uudesta käsitteestä hyväksyttävä virheriski. Tämä on aihe, jonka kollegat eh, ovat eh, jonka kollega tuntuu, tuntevat, ja komissio ehkä on käsitellyt tätä asiaa vähän liian pinnallisesti. Se tuo esiin monen, monen problematiikkaa, jotka on hyvin selvitetty tässä työasiakirjassa ja viittaan nyt siihen. En nyt halua kuitenkaan mennä yksityiskohtiin, mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että tilintarkastustuomioistuimen oso, osalta ehdotamme, että muuttaisimme komission ehdotusta niin, että hyväksyttävän virheriskin käsite muuttuisi hallinnointivälineeksi, jolla voidaan arvioida hallinnointikustannuksia, eikä vain näitä virheitä rahastoja jäsenvaltiokohtaisesti. Näin voitaisiin vahvistaa komission velvoitteita valvoa jatkuvasti ohjelmien täytäntöönpanoa ja se voisi reagoida hyväksyen erilaisia toimia, kuten eh, valvonnan vahvistaminen, niin mm, ohjelmien muuttaminen ja niin edelleen. Tiedämme kyllä, millaisia vaikeuksia on rahastokohtaisessa ja jäsenvaltiokohtaisessa valvonnassa, mutta jos pyrimme varojen huolelliseen käyttöön vaikeina taloudellisia aikoina, on kiinnitettävä erityistä huomiota juuri näihin asioihin. Tiedän, että, että komission yksiköt ovat tästä asiasta huolissaan. Myös komission, äh, vastuukomission jäsenen kabinetin tästä ollut huolista, mutta uskon, että lopulta sopimuksen kyllä päästään. Jotakin huomioita koskien rahoitusvälineitä. Nyt haluaisin käsitellä huomiota, jonka esitin jo alussa, eli rahoitusvälineitä. Ja haluaisin vähän paremmin hahmotella tätä tematiikkaa ennen kuin otan siihen kantaa. Komission ehdotuksessa käsitellään erityisesti varainhoitoasetuksen kahta artiklaa, artikla 130 ja 131, ja soveltamissäännöistä kolme asiaa, 30, 30, 39 b ja 3-d. Tämä on hyvin laaja ala. 130 artiklassa käsitellään tuki, ra, unionin rahoituksellisia tukitoimia, jotka otetaan budjetista. Tavoitteena on päästä strategisiin tar- tarkkoihin tavoitteisiin lainojen, investointien tai mm, osaketyyppisen osallistumisen myötä ja mahdollisesti tukien myötä. Monissa tapauksissa kyseessä ovat monivuotiset ohjelmat ja varojen keräämiseksi komissio aikoo äh, laskea liikkeelle hankekohtaisia obligaatioita. Ehdotuksessa todetaan, että että EIP-ryhmä olisi tässä vastuussa, sitä kohdeltaisiin erityisellä tavalla, mitä sillä se vapautettaisiin näistä hankintamenettelyistä ja se voisi myöntää tukia. Esittelijät ovat sitä mieltä, että tällainen lähestymistapa voitaisiin hyväksyä. Kuitenkin tarvitaan vielä lisää selvityksiä komissiolta, erityisesti koskien soveltamissääntöjä ja valvontatakeita. Mutta se, että että delegoida mahdollisuus alidelegoida toimia tytäryhtiöille omalla vastuulla. Tässä parlamentti ei välttämättä olisi mukana, koska EIPn toiminta olisi täysin riippumatonta. Näin ollen uskon, että meidän olisi välttämättä pohdittava tätä ja pohdittava mahdollisia jälkivalvontaa saattaa toimia. Valvonta ei enää olisi parlamentin käsissä, vaan se olisi määriteltävä delegointipäätöksen tasolla ja EIPn eh, e eh, sopimuksessa. Tähän liittyy artikla 39. Me olisi myös harkittava näitä ehdotuksia, olisi ratinoisilta EUn toimintaa ja koskevia sääntöjä, joita sovelletaan jäsenvaltioihin niin, että ei tulisi mitään ristiriitaa talousarvojen toteuttamista koskevissa säännöissä jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä. Olisi varmistettava Euroopan parlamentille asianmukainen rooli täytäntöpanon vaiheessa niin, että se voisi todeta, onko sen poliittisiin, poliittiset prioriteetit toteutettu. Ei olisi niin, ei olisi mennettävä IPlle erityisstatusta riippumatta siitä, mitä perussopimuksia todetaan. Olisi taattava se, että tulevat delegoinnit perustuvat erityiselle oikeusperusteelle ja komissiolle ja täytäntöönpanosta vastuu. Loppuhuomiot kuuluvat seuraavasti. Uskon, että komission vastaus, jonka mukaan käytetään näitä välineitä, joita rahoitusmarkkinat antavat sen käyttöön, on ehdotus, johon on suhtauduttava myönteisesti, erityisesti ajatellen nykyisiä nykyistä taloudellista tilannetta Euroopassa. Monet jäsenvaltiot kärsivät julkisen velan kriisistä ja yhteisön politiikan rahoit rahoitus on vaikea lisätä maksuosuuksien kautta. Näin ollen tämä vipuvaikutus, joka seuraisi rahoitusvälineistä, voisi auttaa koko yhteisen taloutta, joka nyt on heikossa kantimissa, mutta lisäksi se on oikeastaan aina vaihtoehto, jolla voidaan tiivistää EUn toimia ja määrärahoja. Muitakin syitä olisi mainittava ja syvennettävä esimerkiksi vaikutus uusien maiden liittymisestä ja aiheutuvista talousarviovaikutuksista tai rahoituksellisen rahapoliittisen hallinnoinnin vaikutukset, mutta annan nyt kollega Greslille mahdollisuuden puuttua tärkeisiin asioihin, joihin kuuluu mielestäni välillinen ja välitön hallinnointi. Kiitoksia. Ja nyt talousarvion valvontavaliokunnan esittelijä Rouva Gressle. Vielen Dank, vielen Dank an den Kollegen Rivellini und an alle Kollegen, die jetzt... Kiitos oikein paljon esittelijälle ja kaikille, jotka ovat vielä täällä minun valiokunnassani kesti kolme minuuttia tyhjentää sali, kun tästä lähdettiin puhumaan. Nyt täällä on muutama kollega lisää aina samat ihmiset. Meillähän on tällainen fanklubi ja myös tällainen yhteinen työryhmä, joka kokoontuu myös ilman Neuvostossa kuitenkin aina on 26 mukana keskustelemassa, joten olemme vähän kateellisia neuvostolle. Me olemme hyvin hankalassa tilanteessa. Meillä on tekstit, jotka ovat vain osittain vakaita. Ne muuttuvat jatkuvasti, eli juuri kun olemme sopineet jostain versiosta, voimme olla melko varmoja, että uusi teksti saadaan. Uudet tekstit koskevat varojen hoitoa. Komission seminaarin jälkeen on tällainen non-paper, että tällainen seminaari järjestettiin, oli sinänsä hyvä asia. Nyt on tällainen asiakirja rahoitusvälineistä ja delegoidusta säädöksistä. Minä haluaisin puhua rahoitusvälineistä – tuosta hallinnosta ja delegoidusta säädöksistä. Mitä rajoitusvälineisiin tulee, me emme ole ollenkaan tätä vastaan, mutta molempien vaihtoehdojen mukaan, delegoitujen säädösten mukaan, myös tämä tarkoittaa sitä, että parlamentti menettää vaikutusvaltaa siihen, miten tämä työ tehdään – Ratsverordnungen, vor allem im Forschungsbereich die Joint Undertakings, die so ein bisschen das Modell. Erityisesti tutkimuksen alalla noudatetaan neuvoston määräyksiä, kun puhutaan julkisen ja yksityisen yhteistyöstä. Kyse ei ole siitä, ollaanko puolesta vai vastaan. Fangen. tässä Moment noch das Durcheinander vielleicht am größten. Da gehen wir. Meidän on katsottava, miten voimme siis edetä kahtaalta. Toisaalta katsotaan komission työstettyä kantaa tätä non-paperia, jossa kysytään, mikä komission rooli on, kun hyväksytään. Eli jos hyväksyntä tehdään komission kautta, niin se on hankalaa, koska komissio on meille luotettavasti selittänyt, että tämä ei ole mahdollista, koska tämä johtaisi siihen, että ohjelmat lähtevät liikkeelle liian myöhään. Me siis sovimme siitä, että teemme, vaadimme riskianalyysin tai annamme jäsenvaltiolle mahdollisuuden antaa komissiolle tarkastettavaksi omat menetelmänsä. Eli komissiolta vaaditaan riskianalyysiä. Meillä on siinä muutama esimerkki. Bulgaria ehkä ajateltiin, mutta ei mainittu erikseen, että komission omien etujen mukaista olisi katsoa asioita jo etukäteen. Tämä on mahdollisuus, jota haluamme käyttää myös tehokkaasti, jos jäsenvaltio sellaista esittää. Lisäksi entisen luonnoksen pohjalta, 43b-artiklan pohjalta, eli jos jäsenvaltioiden osalta kaikki jää entiselleen, niin me emme kuitenkaan voi hyväksyä tällaista tilannetta, jossa muutoksia ei tapahdu, koska nykyjärjestelmiä meistä on parannettava. Ja miten? komission seminaarissa, kun pohdittiin, miten nykyjärjestelmiä voidaan parantaa, niin minä en saanut kysymyksiin vastauksia, vaikka valvontaviranomaisten edustajia jäsenvaltioista oli 240 paikalla. Se oli kyllä ikävää. Varmasti pitää katsoa, mitä tuon virheriskin osalta vielä saadaan aikaiseksi. Minusta epäselvää on ennen kaikkea rahoitusvälineet. Velini jo puhuikin tästä komission non-paper tässä oikeastaan artikassa 130 vain selkeästi sanoo, että lainat, joilla on korkotukea, voidaan ottaa rajoitusvälineeksi. Olisin toivonut, että olisi sitten sanottu, niin ei olisi puhuttu rahoitusvälineistä. Siinä kaikilla ajatukset menevät eri suuntaan kuin korkotuettuihin lainoihin. Yleensä tällainen korkotuki on oikeastaan avustusta. Jos jäsenvaltio tätä tekee, pitää kääntyä Brysselin puoleen, antaa siitä tietoa ja saada hyväksyntä. Jos komissio itse tämän tekee, niin siinä ei olisi enää ongelmaa. Tässä haluamme siis virtavivastaa vähän järjestelmää sen mukaan, mikä toimii jäsenvaltiossa. En voi ymmärtää enkä hyväksyä sitä, että Brysselissä toimitaan toisin kuin jäsenvaltiossa – tasavertaisen kohtelun nimissä aion tässä tehdä siis tarkistuksen artikla 131 sisältää merkittäviä muutoksia kriteereihin, jolla jaetaan rahoitusvälineitä. Rahoitusvälineitä ei oikein määritellä missään, mistä on kyse. Olisi mukava, jos olisi määritelty, että voitaisiin sanoa, että rahoitusvälineet ovat näitä. Tämä jo, että määritelmä jätetään tekemättä, antaa minulle huonon käsityksen. Olisin toivonut, että ne määriteltäisiin, eikä pitäisi määritellä tämä minun kysymykseni. Rajoitusvälineiden pitäisi noudattaa hyvää varainhoitoa, avoimuutta, suhteellisuutta ja syrjimättömyyttä. Nämä ovat näitä periaatteita, joita meillä on rahoitusvälineiden osalta – Minä pystyn kyllä kuvittelemaan tässä minun mielikuvitukseni turvin, mistä rahoitusvälineistä on kyse, eli nämä periaatteet eivät oikein riitä. Sitten esitetään uusia ehtoja EUn lisäarvoa ja missä oloissa silloin, kun innovaatioriski on suuri, jolla markkinoilla on muuten hankala, hankala toimia. Ja tietynlainen vipuvaikutus ja erityisesti pitää olla erityiskiinnostus EIPllä tai muilla toimijoilla. Rahoitusväliin ne pitäisi käyttää noita asetuksen jo esittämien sääntöjen mukaan. Sitten on puhuttu yksittäisistä rahoitusvälineistä ja me vielä odotamme siis tätä kattavaa määritelmää. Tämän päivän asti olemme odottaneet ja odotamme vielä kuukauden loppuun. Me pyrimme katsomaan, mikä voi olla korkein riski budjetin vallankäyttäjille vastuuvapaiden asteille. Me emme halua, että kustannukset kasvavat ja me haluamme jatkuvasti huolehtia tiedonvaihdosta valiokuntiin, eikä niitä voidaan sietää tässä varoja kolmansille tahoille. Hyvin epäselvää on se, mikä yhteys rahoitusvälineillä ja näillä yksityisen julkisen tahon kumppanuuksilla on, koska tämän kumppanuuden pitäisi saada myöskin rahoitusvälineitä. Ja tämä on nyt tällainen musta aukko. Yksityisen julkisen kumppanuuden välillä on uudistuksia. Tähän mennessä tämä kumppanuus on ollut eurooppalaisen oikeuden piirissä varanhoito asetuksen piirissä. Nyt on esitetty kolmen tyyppistä kumppanuutta, joka perustuu suoraan aset- asetuksiin 187 tai jos oikein edes asetuksen mukaan, eli yksityisoikeuden, jäsenvaltion yksityisoikeuden pohjalta voidaan sopimusoikeudellisesti olla mukana. Eli katsotaan, miten tämä toimii. Espanjassa perustetaan yritys ja komissio tekee yhteistyötä tämän kanssa, eli saadaan tavallaan tällaista eurooppalaista valtionkapitalismia, jota ei muurin murtumisen jälkeen olisi voinut oikein enää kuvitella. Eli uudelleen kansallistetaan myös tutkimuspolitiikka. Näitä ajatuksia minulla ainakin syntyy. Eli komissio kääntyy jäsenvaltioiden puoleen ja altistuu sitten kansalliselle oikeudelle siellä. Minulla olisi kyllä tässä montakin kysymystä. Bereit, umfangreiche Erleichterungen für die europäischen Modelle einzuführen. Das einzige Mod- Eurooppalainen malli, eurooppalainen olemassa oleva tämmöinen sui malli. Eli neuvoston asetus olisi ainoa oikeudellinen väline tällainen neuvoston asetus sopisi minulle tulevaisuudessa. Eli ilman varainhoitoasetusta henkilöstösääntöjä siis erillään siitä ja meille pitäisi jatkuvasti raportoida myös tuloksista. En halua mielelläni uudelleen kansallistamista niin, että EUn komissio paikan päällä espanjalaisen, saksalaisen, puolalaisen, bulgarian, romanan oikeuden mukaan toimii. Miksi olemme eurooppalaisia lainsäätäjä meidän ei pitäisi hyväksyä tällaista ehdotusta budjettiapuun jäsenvaltioille. Tässä komission ehdotus ei nyt mitenkään loista yksityiskohtaisten ehdotusten muodossa. No lyhyesti viisi kaunis. Tässä meidän ongelmamme. Kiitos. Suuret kiitokset. Täällä on vielä yksi puheenvuoropyyntö Ajala Sender, niin ja herra Gayer ja katso myös komission päin. Haluaako komissio käyttää puheenvuoron tämän keskustelun aikana vai tulitteko vain kuuntelemaan? Minä jätän tämän teidän varanne. Jos haluatte käyttää puheenvuoron, nostakaa vain kättä ja annan puheenvuoron teille. Ja nyt puheenvuoro. Meillä on jo kaksi kansanpuolueen jäsentä, joita olemme kuulleet. Ehkä nyt annan puheenvuoron kuitenkin Jens Kajerille ja sitten Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös esittelijälle. kollegat Revelin ja Gressle näistä varainhoitosäännöistä. Me suhtaudumme tähän kaikkein sosiaalidemokraatteina suurella sympatialla ja äärimmäisen tarkkaavaisesti asiaa Euroopan parlamentissa seuraten. Ja haluaisin mielelläni meidän puoleltamme tehdä pari huomautusta tästä aiheesta. Osittain nämä ovat esittelijöille kohdennettuja kysymyksiä ja osittain taas komissiolle. Ensinnäkin kysymys esittelijälle. Ymmärrän täysin, että on hyvin hankalaa silloin, kun tekstit eivät ole selkeät ja keskusteluprosessikin vielä käynnissä on aika hankalaa saada aikaan minkäänlaisia tuloksia. Ja tältä taustalta kysynkin, onko tämä aikataulu, jonka olette itsellenne asettaneet, sellainen, jonka perään voitaisiin kevyesti piirtää pienehkö kysymysmerkki, vai miten tähän on määrä suhtautua? Selvästikään meillä ei ole komissiolta lopullista lausuntoa, mutta kuun lopussa pitäisi saada nämä asiakirjat jo valmiiksi. Minulla on sisältöä koskeva kysymys akkreditoinnista, mutta ehkä olen lukenut aiheesta vasta liian vähän. Tämänhetkisen ymmärrykseni mukaan meillä on hallintovalvontajärjestelmä, joka on annettu jäsenvaltioiden tehtäväksi ja komissio luonnollisesti valvoo niiden toimintakykyä, hyväksyy ne ja tilintarkastustuomioistuin vielä koe luontoisesti tekee pistoksina näitä satunnaistutkimuksia. Saksan kielessä tätä voidaan kutsua akkreditoinniksi, jonka komissio on tuolla hetkellä tehnyt. Mutta keskustelun kehittyessä se alkaakin kuulostaa siltä, että jäsenvaltiot pyrkivätkin johonkin aivan muuhun. Jos ne johonkin muuhun pyrkivät, niin selittäkää tämä minulle. Minä olen oikeastaan ollut tähän asti sen järjestelmään tyytyväinen ja epäilen suuresti, että jos jäsenvaltiot pyrkivät tätä jotenkin muuttamaan, niin todennäköisesti siitä syntyy vähemmän valvonta. Tältä taustalta minua kiinnostaisi komission arvio siitä, miten he tämän akkreditoinnin näkevät ja minkälaisia etuja minulle parlamentin jäsenenä tästä on määrä syntyä ja havaita. Ehkä tämä on ollut merkittävä myös tuossa seminaarissa. Sen jälkeen käsillä on pari kummallista käsitettä. Aluepoliittisessa valiokunnassakin on yhtäkkiä esillä sellaisia käsitteitä, jotka sisällöllisesti eivät minulle oikein vielä aukea, ainakaan talousarvion valvontavaliokunnan näkökulmasta. Ehkä on olemassa jonkinlainen pyrkimys saada nämä käsitteet myös aluepoliittiselle valiokunnalle selväksi. Minä olen laatimassa sieltä lausuntoa valiokuntamme nimissä. Koko järjestelmä alkaa olla vähitellen aivan hahmottumaton. Minä olen ymmärtänyt, että tätä akkreditointia voidaan parantaa. Oikeastaan hämmästyin tästä tuloksesta, tai niinkään hämmästynyt tuloksesta, että jäsenvaltiot ovat torjuneet tällaisen yhteisen eh, johtamisen järjestelmän, koska se toisi lisäarvoa. Tämä tietysti panee jollakin tapaa epäilemään. Totta kai joka ikinen virkamies. Ei tarvitse katsoa pelkästään kuin meidän oman osavaltiomme Nordrhein-Westfalenin hallintoa, jossa on erilaisia säädöksiä, säännöksiä osaksi kansallisvaltiolta, osaksi Euroopan tasolta. Kaikki nämä on jollakin lailla suostunut nielemään ja jollakin tapaa tasapainotellut niin, että Euroopan varat saadaan loppukäyttäjälle läpi. Ja sitten yhtäkkiä tuleekin uusia sääntöjä. On se virkamiehille lisävaivaa, koska on ymmärrettävä ensinnäkin uudet säännöt, jotka on taas tehty, mutta ei ymmärretä sitä, miten nämä uudet säännöt johtaisivat eh, edunsaajan kohdalla parempaan tilanteeseen tai huonompaan tilanteeseen, vaan ensisijaisesti tuntuu vain siltä, että uudet säännöt aiheuttavat lisää vaivaa. Tuossa seminaarissa minä ymmärsin, että jäsenvaltioista kaiku on ollut juuri tällainen olisi hienoa ja toivon, että tämä johtui vain siitä, että jäsenvaltiot eivät ole ottaneet vielä kovin perusteellisesti näihin näkemyksiin kantaa. Sitten tuo siedettävä virhemarginaali, hyväksyttävä virheriski. Ehdotettu muoto on minulle sellaisenaan ihan hyväksyttävä. Tyydyn siihen. Me voimme hiukan tätä vielä laajentaa ja pyrkiä sitä tarkentamaan. Tämä ei ole mikään uskonsota vaan uskon, että tämä on sellainen seikka, josta me voimme hyvinkin päästä yhteisymmärrykseen. Ja tähän minä nyt toistaiseksi päätän. Kiitoksia. Kiitokset Jens ja Rova Ajala Sender. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijöitä ja onnitella heitä tästä pyrkimyksestä saada järjestystä ja saada tunnustettua, mihin oikein olemme tässä asetuksen tarkistamishankkeessa menossa. Sehän tuo tietenkin uusia vastuita parlamentille samaan aikaan. Se on aivan historiallinen tarve. Tänä päivänä enemmän kuin koskaan on selvää, että on saatava yksinkertaistettua tekstiä. Ja yksinkertaistamisella tarkoitan sanan myönteistä merkitystä niin, että uusi varan, äh, uudessa varanhoito asetuksessa olisi vähemmän virheitä ja vähemmän ähm, vaikea, vaikea ymmärtämistä. että Tämä olisi merkittävä haaste. Ne olisin muutamiin asioihin puuttua ensinnäkin, mitä tulee näihin yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksiin ja komission ehdotuksiin, jonka mukaan pyrkimyksenä olisi yhden luukun politiikka näissä tuissa ja avustuksissa, joissa on osa yksityiseltä puolelta, niillä kuitenkin kannustettaisiin tekemään tutkimusta ja aivan kuten uudessa komission ehdotuksessa e- todetaan, se olisi apua myös pk-yrityksille. Haluaisin, että komissio e, selvittäisi tai vahvistaa, vakuuttaisi minulle, että tämän uuden yhden luukun mm, säännöksen mukaan ei käy niin, että pk-yritysten tilanne yhä entisestään vaikeutuu. Teollisuustyöpääosastolla niillä oli yksi luukku, eikä siinä ollut sen suurempia ongelmia. Tarkoituksena oli jo tuolloin yksinkertaistaa, mutta nyt kun ehdotus on tehty, onko niin, että pk-yritykset eivät, niitä ei nyt alisteta kaiken näköisille byrokraattisille velvoitteille, joita liittyy suuriin tutkimushankkeisiin. Koska jos nyt pyritään yksinkertaistamaan ja antaa yhden, yhdeltä luukulta palvelut tahoille, jotka haluavat näitä tukia, mm, tuet jäisivät käyttämättä, jos yhden luukun kautta menettelyt kuitenkin olisivat niin järjettömän raskaita, että, että ne pk-yritykset, jotka jotain ehkä voittivat, niin menettäisivät sitten toisesta ovesta äh, menettelyjen myötä tätä hyötyä äh, äh, toimien kautta, jotka on suunnattu suuremmille laitoksille, joten haluaisin vakuutuksen sille, että tällaista vaaraa ei ole. Näistä jul- kansallisista julistuksista uskon, että tässä menettelyssä niin tämä on kyllä hyvä neuvotteluja nyt ensimmäistä kertaa moniin vuosiin, voimme kysyä itseltämme, missä määrin nämä kansalliset julkilausumat voivat tehdä tehtävänsä niin, että jäsenvaltiot toimivat avoimesti ja takaavat, että yhteisrahoitukseen käytetyt varat ovat järjestyksessä. Tässä vaiheessa en kuitenkaan usko, että olisimme päässeet siihen tavoitteeseen, joka meillä oli. Siis tarkoituksenahan oli yksinkertaistaa tilannetta ja todentaa näiden välineiden hyvän käytön käytännössä riippumatta siitä, että mikä tilanne on, niin käytäntö osoittaa, että vastuuministerit allekirjoittavat näitä kansallisia julkilausumia, jotka koskevat yhteisrahoituskuluja, eikä niissä kuitenkaan sanota tai taata yhtään mitään parlamentille koskien sitä, että rahat on käytetty asianmukaisesti, koska kyllähän meillä on ollut tällaisia tapauksia viime vuonnakin. Minä toivoisin, että uudelleen pohtisimme sitä, miten yhdessä komission kanssa saataisiin aikaan järjestelmä, joka käsittääkseni pitäisi olla teknologinen jotenkin, tekninen järjestelmä muissakin tapauksissa tällaisia on, on yksittäisiä individualisoituja maataloustukia esimerkiksi että eri tasoilla, kansallinen alueellisella, paikallisella tasolla ja voitaisiin toimia. Yhteisrahoitushankkeitahan käytetään kaikilla tällä tasoilla ja joka kerta voitaisiin antaa selkeä kuva siitä, miten varoja käytetään, millaisiin tuloksiin ollaan pääsemässä ja millä tavalla varojen käyttöä valvotaan – nyt yritetään vielä monimutkaistuttaa tätä tilannetta ja pyytää näitä lausumia eri tasolta. Haluaisin, että komissio vahvistaisi, että ei, että ei vain luotaisi lisää taakkaa näille tasoille. Minun mielestäni nyt tässä vaiheessa ja ottaen huomioon se, kuinka paljon varoja on käytetty uuteen tekniikkaan, niin kyllä meillä pitäisi olla käytössämme paljon yksinkertaisempia välineitä, niin että voitaisiin nämä kaikki monimutkaiset tiedot käsitellä ja saada selkeä kuva kullakin hetkellä siitä, kuinka varoja käytetään ja kuinka varan käyttöä valvotaan ja millaisia tuloksia yhteisön varoilla on saatu aikaiseksi. Sitten näitä uusista rahoitusvälineistä olen aivan yhtä mieltä siitä, että niin tällä hetkellä on tämä pelastusrahasto ja siis nämä uudet laajennetut eip eh, e valtuudet. Eh, ne asettavat meidät tilanteeseen, jossa mm, on tarpeen tehdä Euroopan laajuisia päätöksiä. Tässä ehdollistetaan myös Euroopan unionin talousarvio ja myös kansalliset budjetit eurooppalaisten päätösten myötä. Meidän olisi siis pohdittava myös uusia muotoja, joiden myötä taataan vastuu, kun kuuluu ja tulee kansallisella tai EU-tasolla. Kuitenkaan ole vielä pohdittu sitä, kuinka antantaan takkeet kansalaisille, jotka kuitenkin eh, hyvin suurelta osin vastaavat eh, näistä varoista olisi var- varmistettava, että nämä heiltä kerätyt varat käytetään asianmukaisesti ja valvonta on asianmukaista. Olisi siis hyvä ottaa mukaan sellainen muotoilu, jonka mukaan tilintarkastustuomioistuin Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla myöskin voisivat eh, saada laajemman roolin koskien näitä uusia rahoitusvälineitä. Tällä hetkellä nämä ovat eh, tahoja, jotka ovat syntyneet eh, luovalta pohjalta, mutta niiden valvonta mutta ei ole niin yhtä luovasti su- kuitenkaan sitten suunniteltu. Kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitoksia. Oliko vielä puheenvuoropyyntöjä? Haluaako joku vielä sanoa tästä jotakin? Komissio haluaa käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Um... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, on totta, että täällä on paljon kysymyksiä esitetty. Yritän ryhmitellä niitä aihealueittain ja pyrin sitten vastaamaan jäsen, en oikeastaan jäsenkohtaisesti, vaan pikemminkin asiakohtaisesti. Rahoitusvälineet ovat yksi selkeä kysymys. Sitten nämä PPP, yksityisen ja julkisen sektorin väliset kumppanuudet ja sitten jaettu hallinto ja kansalliset julkilausut. Nämä kansalliset ilmoitukset ja sitten myöskin nämä akkreditointiasiat ähm, ja hyväksyttävä riskitaso ja myöskin tämä yhden luukun kysymys nämä, ja myös kysymys, jonka Aijala Sender esitti. Yleisesti ottaen on todettava, että olemme nyt vaiheessa, jossa pyrimme vielä selvittämään ja selittämään näitä ehdotuksia, joita on tehty. Kuten Rova esittelijä sanoi, Toimimme tässä epävirallisten asiakirjojen kautta. Niitä ovat tuottaneet molemmat budjettivallan käyttäjät. Yksinkertaisen tien kautta olisi tästä eh- ehkä edettävä. Täällä on puhuttu jo paljon hyväksyttävästä virheriskistä. Esimerkiksi on aivan selvää ja yhä selvempää, että varainhoitoasetusehdotuksessa tehty ehdotus ei ole sellainen, jota lainsäätäjä voisi, jonka lainsäätäjä voisi hyväksyä, ja näin ollen tätä käsitettä on kehitettävä kohti hallinnointivälinettä. Viesti on kyllä mennyt perille ja budjettipääosa pääosasto tulee tekemään ehdotuksia komission jäsenelle ja komission kollegiolle niin, että tämä kysymys voitaan, voitaisiin ottaa esitykseen hallinnointivälineenä, joka on lähinnä delegoitujen tahojen eli pääsihteerien käytettävissä tästä hyväksyttävästä virheriskistä voitte olla kyllä rauhassa. Viesti on mennyt perille ja tulemme siitä sitten kertomaan poliittisille tahoille. Olemme pitkälti kanssanne samaa mieltä. Sitten näistä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksista, PPP-kumppanuuksista. Rova Gressler selvitti erittäin hyvin tämän asian. Me pyrimme menemään pidemmälle kuin olemassa oleva malli. Sehän on malli, jota sovelletaan näihin yhteisiin teknologia-aloitteisiin, JTIhin. Tämä pätee sekä varainhoitoasetuksen että, että ohjesääntöön nämä, jul, nämä yhteiset teknologia-aloitteet ovat lähteneet käyntiin erittäin tuskallisesti ja Olette varmaankin kuulleet näiden edustajia, jotka valittivat siitä, kuinka pitkiä menettelyt olivat aloitteiden käynnistämiseksi. Kuitenkin ne kyseessä ovat äärimmäisen tärkeät hankkeet Euroopan tutkimuksen kannalta. Osa, olemme osallistuneet useisiin kokouksiin, jossa on mukana olleet näiden aloitteiden johtajia ja olemme pyrkineet saamaan selville, mitä he oikein haluavat. Tästä syystä olemme ehdottaneet kahta muuta mallia. Olemme ehdottaneet tällaista sui generis-mallia, oman laatuista mallia, joka, jossa olisi kyseenä itse asiassa taho, joka perustettaisiin yhteisön säädöksillä – ja joka osittain voisi jäädä näiden ohjesääntöjen ulkopuolelta, jos heidän on otettava töihin muunlaisia tilintarkastajia, joita oli alun perin sovittu, tai ylimääräisiä henkilöitä, jos ylimääräisiä henkilöitä tarvitaan, mennään hyvin monimutkaisiin menettelyihin ja tämä vaikeuttaa heidän työtään joten ajatus on, että meillä olisi yhteisöllinen säädös, jolla luotaisiin näitä PPP-kumppanuuksia, mutta mm, näiltä elimiltä edellytettäisiin ttr varainhoitoa koskevia säännöksiä, joilla taattaisiin hyvää varain moitteeton varainhoitoja ja unionin eh, rahoituksellisten etujen eh, suoja. Tätä ähm, tutkimusmaailma on pyytänyt niin, että voitaisiin nopeammin kehittää näitä yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia. Edelleen ähm, olemme ehdottaneet sellaisia PPP-kumppanuuksia, jotka voisivat mennä pidemmälle kuin tietyn jäsenvaltion yksityisoikeus mahdollistaa koskevia valtioita, missä, mihin ne ovat asettuneet. Minun tietääkseni on olemassa yksi esimerkki tapauksessa, jossa näin toimitaan jo nyt, mutta ymmärrän tietenkin, että tässä, tähän voi liittyä joitakin huolen aiheita. Voisin ehkä selittää tämän paremmin rouva esittelijälle herran Rivellinille. Voisin kertoa paremmin, mitä tämän takana on ja miten tämä toimii. Tämä on aika, aika rajallinen tapaus ja ymmärrän kyllä, että tähän aiheeseen saattaa jotakin kysymysmerkkiä liittyä. PPP-kumppanuksien suhteen on ymmärrettävä, että olemme pyrkineet ratkaisemaan kysymyksen, josta näiden yhteisten teknologia-aloitteiden ja hallinnoijat ovat eh, mitä pyytäneet ja olemme pyrkineet siihen, että helpotettaisiin tällaisten PPP-kumppanuksien luomista. Täällä on kuitenkin yksi malli, joka on hyvin yhteisöllinen ja toinen, jonka osalta varmaankin on vielä annettava lisää selvityksiä. Sitten tästä yhden luukun periaatteesta sellaisena, kun se on tällä työasiakirjassa esiteltynä. Tässä selvästikin otetaan mallia siitä, mitä viime vuoden lopulla, tämän vuoden alussa ehdotettiin tutkimusta varten. Kyseessä ei siis ole se, että velvoitettaisiin tutkimuksen edussa, edunsaajia menemään tuon yhden luukun kautta, vaan kyseessä on komitea, joka pyrkii tulkitsemaan tekstejä ja antamaan sellaisen tulkinnan, joka olisi yhteinen kaikissa tutkimusta käsittelevissä pääosastoissa. Olemmekin todenneet, että siinä pääosastossa, johon pk-yritykset erityisesti ja tutkijat ottivat yhteyttä, siellä tulkinnat saattavat olla erilaisia koskien näitä varanhoitosäädöksiä. Tällaista tilannettahan ei voida hyväksyä, joten tästä syntyy ajattu, tämä ajatus yhdestä luukusta ja sitä on nyt tulevina kuukausina kokeiltava. Uskon, että ja toivon, että se johtaa myönteisiin tuloksiin. Olen yhtä mieltä Rova Aijala Senderin kanssa siitä, että jos meillä on yksi luukku kaikkia Euroopan unionin kysymykseen, talousarvion talousarviosta saatavia tukia varten olisi jättiläismäinen hanke ja pikemminkin olisi järkevää, että meillä olisi tällainen yksi luukku tiettyä yhtä suurta kokonaisuutta varten niin, että voitaisiin nopeammin antaa apua tuleville talousarvion tukien edunsaajille. Tästä sitten pääsenkin rahoitusvälineisiin. On selvää, että komissio on ollut aika lyhytsanainen esitellessään ehdotuksiaan. Mutta olimme vielä lyhytsanaisempia aikaisemmassa varainhoitoasetuksessa. Nämä rahoitusvälineet esiteltiin poikkeuksina tuille – nyt mielestämme oli hyvin tärkeää ottaa nämä välineet pois tukiluvusta ja antaa niille erityinen asema. Jotkut teistä varmaan ovatkin panneet jo merkille, että taloudelliset ja talousarvioon liittyvät olosuhteet ovat johtaneet siihen, että komissio on pyrkinyt lisäämään näiden rahoitusvälineiden roolia – Täällä on todella paljon asioita, joita on vielä täsmennettävä. Paljon sellaisia seikkoja, jo, joita vielä, joista on vielä sovittava parlamentin ja neuvoston kesken komission avustuksella. Rova Gressle aivan oikein viittasi siihen, että on paremmin määriteltävä rahoitus, nämä uudet rahoitusvälineet, se on aivan totta meidän on tehtävä ehdotuksia ja lainsäätäjien on tehtävä ehdotuksia näille rahoitusvälineille. Me ehdotimme sitä, mikä oli aikaisemmassa hoitoasetuksessa. Otimme sen vaan tähän uuteen artiklaan 130 mukaan. Haluaisimme paremmin määritellä, mistä on kysymys näissä eri rahoitusvälineissä, jotka siis olivat jo mukana edellisessä varainhoitoasetuksessa. Haluaisimme siis määritellä nämä lainat, nämä vakuudet, oman pääoman ehtoiset tuet tai sen luonteiset sijoitukset tai osakkuudet tai muun tyyppinen riskirahoitus. Olisi siis määriteltävä nämä seikat, jotka ovat artiklassa 130 joko varainhoitoasetuksessa tai delegoidussa säädöksessä. Siitä esittelijäkin jo puhui. Olisi myös määriteltävä ne olosuhteet, joissa voidaan näitä välineitä käyttää. On siis määriteltävä niitä koskevat ehdot. Rova Gresle mainitsi jo joitakin ehtoja. Mainitsen ennen nopeasti. Eli ne, mitä olemme ajatelleet, ensinnäkin Olemme lähettäneet asiakirjan, komissio on lähettänyt parlamentin ja neuvoston asiakirjan, jossa vähän tunnustellaan näiden ajatusten läpimenevyyttä. Rahoitusvälineiden olisi siis tuotava lisäarvoa, eurooppalaista lisäarvoa. Niiden olisi koskettava ei-optimaalisia tilanteita varten, niin sitten tähän liittyy additionaalisuus, ei mitään kilpailua, on, pitäisi olla vipuvaikutusta, niiden avulla pitäisi saada liikkeelle suurempia investointeja kuin se, mitä talous, yhteisen talousarviosta voidaan saada. Vipuvaikutukseen pitäisi mennä kahdesta kahteen kymmeneen kertoimeen. Sitten taho, jolle antai, jonka vastuulle antaisimme rahoitusvälineen hallinnoinnin, sillä pitäisi olla yhteiset intressit ja samat tavoitteet kuin sillä politiikalla, jota se haluaa tukea. Ja tässä varmasti olemme ymmärtäneet aivan oikein sen, että parlamentti haluaa tarkistaa, ovatko nämä poliittiset tavoitteet todella toteutumassa näiden rahoitusvälineiden kautta. Sitten tässä on teknisempiä kysymyksiä, joiden mukaan haluaisimme, että lainojen takaisinmaksuja ja muiden ja että näitä muita välineitä voitaisiin käyttää uudelleen tietyn ajan aikajakson aikana tai lopulta ne palaisivat takaisin pääosastolle tavalla tai toisella myös sitten jäsenvaltioille. Sitten täällä on vielä muita ehtoja, niistä ehkä tärkein. Tosin mitään rahanpesua ei tietenkään voida tässä ajatella, mutta on aivan selvää, että voidaan ehkäistä terrorismia ja, ja että tätä toteutetaan alueilla, joilla sovelletaan sellaisia verotusstandardeja, jotka ovat kansallisesti tunnustettuja ja sitten myös sopimuksia meillä, koskien meillä on täällä jotakin ehtoja koskien sopimuksia, jotka tehdään näiden tahojen kanssa. Mutta haluaisin nyt korostaa sitä, että olemme kyllä saaneet viestin perille parlamentilta koskien sitä, että parlamentti ja tietenkin myös neuvosto haluavat pysyä ajan tasalla siitä, mitä tämän asetuksen uudistuksessa tapahtuu. Haluaisimme antaa tästä kertomuksen. Sellainenhan on jo olemassakin, mutta se on ehkä aika niukka. Se on, siitä on säädetty toimintojen välisessä sopimuksessa, mutta tarvittaisiin vuosikertomus koskien rahoitusvälineiden toiminnasta ja saavutuksista ja ja palautuksista, vipuvaikutuksista ja niin edelleen. Eli tarvittaisiin tyhjentävä kertomus, joka toimitettaisiin vuosittain luultavasti kesäkuun kieppeillä lainsäätäjille. Rahoitusvälineiden osalta On siis pyrittävä juuri lähentämään sitä, mitä Grizzly ja Rivellini täällä toivoivat ja sanovat, että mitä tarvitaan, jotta asetus voidaan hyväksyä. Mutta olen kuitenkin tyydytyksellä vannut merkille, että Euroopan parlamentilla on myönteinen suhtautuminen tähän asiaan, kunhan tilanne on riittävän hyvin raameissaan ja parlamentinkin rooli riittävän hyvin määritelty. Sitten vielä viimeinen kysymys koskien jaettua hallinnointia. Rova Gressle on puolitoista päivää öö, keskustellut seminaarissa tästä jaetusta hallinnoinnista ja kiitän häntä suuresti tästä. Hän on ymmärtänyt täysin jäsenvaltioiden vaikeudet ja haluaisin tässä kiittää myös Ergaja komission ehdotuksesta. Mitä me siis haluamme? Jaetussa hallinnoinnissa on kysyä lähinnä maan seutu ja rakennerahastoista ja tietenkin kalastuksesta. Sehän tavallaan kuuluu maatalouteen ja tähän kuuluu myös muita välineitä, jotka kuuluvat maahanmuuttopolitiikkaan. Me pyrimme nyt löytämään yhteisiä rakenteita ja tätä varten olemme tehneet ehdotuksia, jotka muistuttivat hyvin pitkälti sitä, mitä meillä on nyt maataloudessa olemassa. Mutta tämä on ongelma jäsenvaltiolle erityisesti siksi, että siellä on jo toimivat rakenteet olemassa, erityisesti koskien rahastoja. Se, että meillä on hallinnoiva virasto, virasto, joka sertifioi toimintaa ja sitten olisi elin, joka tekee tarkastukset. Jäsenvaltiot vastasivat tähän, että se elin, joka sertifioi ennen kuin komissiolle lähetetään maksupyynnöt. Se toimii oikein hyvin ja tarvitsemme sitä. Se on varmasti hyödyllinen virhemäärän pienentämiseksi. Me olemme nyt kuulleet jäsenvaltioita ja mahdollisuuksien mukaan olemme pyrkineet esittämään komissiolle sitä, mitä jäsenvaltiot voisivat hyväksyä, eli että ettei liikaa puututtaisi jo toimiviin olemassa oleviin rakenteisiin. Tästä akkreditoinnista tai hyväksymismenettelystä tämä ei ole mikään uusi juttu. Sehän on olemassa jo alakohtai siellä säännöksissä on erilainen maataloudessa ja rakennerahastoissa. Tämän hyväksymismenettelyn tavoitteena on se, että elin, jonka jolle on annettu yhteisen varojen hallinnointi tehtäväkseen, pystyy hallinnoimaan varoja mahdollisimman hyvin. Rakennerahastoissa komissio on tässä roolissa maatalouden puolella taas jäsenvaltioilla on pitkälti se rooli, että ne tiedottavat komissiolle ja kertoivat, että, että tietty elin pystyy hallinnoimaan yhteisen varoja. Nyt ehdotamme jollakin lailla sekamallia. Jaetussa hallinnoinnissa tarvitaan myös jaettua vastuuta, kun määritellään nämä elimet. Toisin sanoen haluaisimme, että jäsenvaltiot tulisivat mukaan eri elinten määrittelyssä, aivan kuten maataloudenkin alalla tehdään. Ja että komissio ei jättäisi tätä yksin jäsenvaltioiden käsiin, vaan myös omalta osaltaan osallistuisi tähän hyväksymismenettelyyn. Minun käsittääkseni silloin, kun tästä puhuttiin seminaarin päätelmissä, siihen suhtauduttiin jäsenvaltioiden taholta varsin myönteisesti. Hän olivat siellä sekä hallinnoijan että tarkastajan roolissa mukana. Kaikkein vaikeinta tässä harjoituksessa on se, että taattaisiin jatkuvuus sen välillä, joka valvoo varojenkäyttäjä kentällä ei, ja päättyy sitten henkilöihin, jotka antavat näitä toimintakertomuksia, toimintakertomuksia ja tästä pääsimmekin eh, tähän hallinnoijien eh, luottamuslausekkeeseen tai hallinnointilausekkeeseen lausumaan. Tämä on vielä terminologian kysymys, sitä voidaan vielä pohtia. Kansallinen vahvistumislausuma esimerkiksi voisi olla yksi termi. Ajatuksena on, että nämä lausumat, jotka tulevat siis kentältä näiltä kansallisista hallinnoinnista näistä elimistä, että ne auttaisivat pääjohtajia, jotka tekevät toimintakertomuksiaan maaliskuun lopussa ja sitten on, alkaa menettely tilintarkastustuomioistuimen kanssa, joka johtaa lopulta vastuuvapauteen. Ensin siis vuosikertomus ja sitten vastuuvapaus. Tässä meidän olisi saatava kentältä hallinnoilta suuri, tiedot suurin piirtein samalta aikajaksolta tai täysin siltä, tai täysin siltä ajanjaksolta, jolta pääjohtajatkin joutuvat antamaan lausumansa. Yritämme siis liikuttaa nyt jäsenvaltioita saatavia lausumia niin, että ne kattaisivat sen, se ei kattaisi sen, tämän varanhoitokauden, jo, jo, jonka ajalta pääsihteerillekin on antava, eh, annettava kertomus. Ja tässä on ongelmia ja ongelmia. En nyt halua mennä liikaa yksityiskohtiin, mutta tähän tarvitaan riittävä populaatio niin, että tarkastajat voivat käyttää riittävän suuria eriä otteitaan varten ja tarkastuksia varten, niin että siinä olisi jotain järkeä. Ja tästä pääsimme siihen, että edellyttäisimme lausumia ensimmäinen 15. helmikuuta, koska tämän jälkeen pääjohtajilla on vajaa kuukausi aikaa käsitellä nämä lausumat ja tehdä omat lausumansa. Tämä aikataulukysymys tuli hyvin selvästi esille Greslen ja Rivellinen mietinnössä. Me olemme pyrkineet tekemään ehdotuksia ja teimme niitä tuolla seminaarissa niin, että voisimme vähän myöhästyttää siitä päivämäärää, jolloin komissio saa tiedot niin, että komissio voisi itse vähän lyhentää menettelyjä, jotka johtavat sitten päätelmiin 15. kesäkuuta. Olemme myös ymmärtäneet, että tässä jaetussa hallinnoinnissa on mentävä eteenpäin. Me tulemme vielä kerran tekemään ehdotuksia tästä komissiolle ja poliittisille auktoriteetille – ottaen huomioon jäsenvaltioiden tekemät huomiot ja täällä tehdyt huomiot. Ongelma on kuitenkin oltava se, että emme voi pitää kiinni täysin nykyisestä järjestelmästä, koska se aiheuttaa jatkuvasti liikaa virheitä. Myös tilintarkastustumion kertomuksen mukaan koskien vuotta 2009 Aikaisemmin virheitä oli vielä enemmän. Olemme tässäkin pitkään kuulleet jäsenvaltioita. Rova Gresslikin oli paikalla. On totta, että reaktio oli varsin negatiivinen. Jäsenvaltiot eivät ollenkaan halunneet liikahtaa asemistaan. Tämä on varmasti ymmärrettävä reaktio, mutta se ei tyydytä komissiota, joten tulemme vielä palaamaan asiaan. Olen pahoillani siitä, että puhuin hyvin pitkään, mutta minusta tämä oli nyt tilaisuus selittää asia kaikille paikalla oleville jäsenille. Kiitoksia paljon. Minusta tämä ei ollut ollenkaan huono asia, että te näin laajalti vastasitte kysymyksiin, joita eri kollegat esittivät. Meillähän oli tätä varten myös aika ja tuo aika kannatti myös käyttää. Kiitokset myös avoimuudestanne, kiitos tarjouksesta olla vielä yhteydessä esittelijöihin ja neuvotella joistakin tarkemmista kohdista. Meillä on vielä nämä pari viikkoa tai kuukausikin ehkä. Me emme ole vielä ihan heti saamassa tätä valmiiksi Täällä oli tilintarkastustuomioistuimen edustajan puheenvuoropyyntö. Olkaa hyvä. Um, just, uh, two brief messages. Kiitos puheenjohtaja. Mm. Teidän luottoystävältänne tilintarkastustuomioistuimelta vain pari viestiä. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuin on ottanut kantaa tähän ehdotukseen ja jos voimme jotain muuta tehdä auttaaksemme teidän työtänne, niin autamme toki mielellämme. Toinen viestimme Komission ehdotuksessa on joitain tarkistuksia ulkoiseen tilintarkastustoimintaan, siis meidän tehtävimme. Kuten meidän lausunnostamme olette nähneet, joitain näistä ehdotuksista pidämme oikein huonoina ja joitain melko huonoina. Ja toivomme, että edustajat Rivelin ja Gressle ja teidän valiokuntanne ja budjettivaliokunta kuulee meidän huolenaiheemme ottaa ne huomioon. Uskoaksemme Euroopan etujen mukaista on se, että tilintarkastustuomioistuin tarkastaa tilejä mahdollisimman tehokkaasti ja haluaisimme toivoa, että teidän valiokuntanne tämä kiinnostaa aivan erityisesti. Kiitos puheenjohtaja. Toivon, että en puhunut liian pitkään. Ja jos nyt pannaan tämä viesti pulloon, on se, pullopostia ja se on varmasti helppo välittää. Rova Gressle, te halusitte reagoida ja ehkä herra Rivellinikin. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Kiitoksia näistä mielenkiintoisista puheenvuoroista. Niin tilintarkastustuomioistuintahan voisi kuunnella tuntitolkulla, mutta hän ei puhu edes kymmentä minuuttia. Se on todella vahinko. Tässä kysymyksessä on vielä jonkin verran näitä ongelmia ja siksi toivon, että me saamme pari ratkaisua vähän todennäköisemmiksi. Älkäämme nyt kuvitelko, että me saamme kaikkiin ratkaisun, koska meillä ei ole siihen mahdollisuutta. Minä olen hiukan huolissani kyllä kollega Gaia. Me yritämme pitää kiinni tuosta aikataulusta, mutta voi hyvinkin olla, että omilla tarkistuksillamme teemme oman tehdyn työmme mitättömäksi. Eli tämä on suuri uudistus, johon liittyy paljon uusia innovatiivisia seikkoja, se on todettava, mutta ymmärrän, että tämä ei ole yksinkertaista, enkä millään tapaa moiti ketään. Minun on kuitenkin sanottava, että emme me itsekään ole olleet oikein valmistautuneita tähän uudistukseen. Esimerkiksi nuo GTI, jotka ovat tehneet arvioinnin, mutta oikeastaan tietopohjalta, joka ei ole ollut riittävä ja arvioinnissa todetaankin niin. Olen lukenut nämä kaksi arviointia, Charbaan mietinnön ja tuon toisen, joka koskee yhteisyrityksiä. Oliko se nyt Artemis vai mikä se oli? Se ainoa, joka on olemassa. Näitä on siis kaksi. Minä olen lukenut ne tässä viikonloppuna. Eihän ihminen ystäviä tarvitse, ymmärrätte varmaankin. Eli tämä Toive-konsertti, joka tässä korviin kaikuu, on kyllä aika hyvin jätetty kuulematta. Onko tämä tässä määrin tarpeen, sitä en tiedä, eikä minua tarvitse syyttää teollisuusvihamielisyydestä tai siitä, että en oikein ymmärtäisi tutkija yhteisöä, tutkimuksen alan yhteisöä, mutta minusta on väärin ottaa joka ikinen näistä kohdista esille. Minusta se menee vähän väärään suuntaan koska loppujen lopuksihan me olemme ne, jotka kärsimme. Me menetämme yleiskuvan. Kun katsomme tätä malli moninaisuutta, joka meillä nyt jo on tutkimuksen alla, kuka herran tähden tätä pystyy enää valvomaan? Meillä on omat kehitetyt tekniikkamme, jotka voidaan kääntää komission päin. Ja jos sikseen tulee, niin lähivuosina tästä voi tulla todella mielenkiintoista tässä valiokunnassa. Mielelläni säästäisin itseäni turhalta työltä ja siksi yrittäisin tehdä tämän nyt niin, että viime kädessä me kaikki osalliset voimme pitää tätä hyvänä. Sellaisena kuin tämä nyt on esitetty, se ei mielestäni voi mennä läpi. Ja haluaisin ottaa esille vielä seikan, jonka kollega Rivellinikin toi jo esille, nimittäin nuo säädösvallan siirto. Delegoidut säädökset. Me olemme nyt saaneet Lissabonin myötä uudenlaisen tilanteen. Me olemme pyytäneet komissiota sanomaan, missä vielä tarvitaan täy- täsmennettyjä täytäntöönpanomääräyksiä. Komissio on antanut meille 100-110 sitä luokkaa sellaisia, joihin tarvitaan lisäsääntöjä, ja nämä 100 artiklaa ovat kyllä aika paljon. Me tutkimme tämän, tarvitaanko tosiaan 100 vai riittäisikö ehkä vähemmänkin. Komissio ehdottaa itse 16 kohtaa, joissa täytäntöönpanon määräyksiä pyrittäisiin nyt jollakin tavalla nostamaan varainhoitoasetuksen. Me olemme joissakin kohdin tästä myös lähteneet. Pyydän vain ymmärrystä sille, että tämä ei ole mitään mikrohallintoa, vaan johtuu tällä välin muuttuneesta lainsäädännöstä ja meidän yhteispäätösoikeudestamme, koska nyt tämä on yhteispäätöksessä varsinainen ongelma on tietysti epäilemättä tuo aikataulu. Vastuuvapaus työllistää tätä valiokuntaa huomattavasti. Me olemme rohkeasti vähän muutelleet tätä kalenteria, niin komissiokin, ja me voitamme kuukauden. Me otamme komissiolta pari viikkoa ja tilintarkastustuomioistuimelta pari viikkoa sieltä täältä muilta, mutta itseltämme kuukauden. Me ehdotamme, että vastuuvapaus tulee huhtikuun täysistuntoon ja toukokuusta se siirrettäisiin siis huhtikuun täysistuntoon koska haluaisimme päästä hiukan lähemmäs tuota joulukuuta. Sanoisimme, että N plus 1 vuonna saadaan edellisen vuoden vastuuvapaus käsiteltyä. Olisi hienoa, jos siihen päästäisiin, mutta yli kuukautta emme voi voittaa tien voidaan todeta, että ei näin ole pakko tehdä, mutta minusta olisi tärkeää voida lyhentää menettelyä hiukan. Se tarkoittaisi sitä, että meillä olisi vain istunto enemmän jossakin vaiheessa, pitäisi toimia nopeammin. Me luovumme neljästä viikosta aikataulun mukaan, muut kahdesta, mutta pyytäisin vain kohteliaimmin, että kaikki eivät nyt lähde osoittamaan luovuuttaan tämän kalenterin suhteen. Joko tämä hoidetaan näin tai ei ollenkaan. Tähän voidaan tietysti lisätä monenlaista muutakin sanoa, että tuohon tulee sitä ja tuohon tulee tätä. Tämä joko kokonaisuutena tai ei mitään. Minä haluaisin, että nämä vastuuvapausmenettelyt voitaisiin saada hyvin esiin myös itse talousarviossa, siksi minä halusin tätä aikataulua lyhentää. Me pyrimme saamaan tällaisen menettelyn kuntoon. Tähänastinen menettely ei minusta oikein ole toiminut koskaan kunnolla. Neuvosto lähettää jotain, komissio lähettää jotain, me lähetämme jotain. Hyvät ajatukset ja ideat ovat todella tervetulleita, koska tämä on äärimmäisen monimutkainen menettely. Ensinnäkin nuo trust funds. Tämä on ollut parlamentin toive yhtä lailla kuin tuo tutkimusyhteisön yhden asioinnin tiski. Silloin komissio ei valitettavasti ottanut aiemmin tätä esille. Minusta se on todella hyvä askel eteenpäin näiden eri tukien kohdalla. Trust fundsien kohdalla erityisrahastoissa pyritään ottamaan huomioon tuo ulkoinen apu ja näin seuraajamme voivat vuodesta 2020 alkaen tehdä vielä enemmän, jos pitävät sitä oikeana. Kiitoksia. Kiitos ja sitten lopuksi tästä aiheesta vielä esittelijä valiokunnastamme herra Rivellini. Grazie Presidente. Sarò estremamente... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun äärimmäisen lyhyesti. Uskon, että meidän olisi todella pyrittävä lyhentämään aikataulua mahdollisimman paljon, mutta on aivan selvää, että emme voi tehdä turhan kiirehdittyä työtä. Tässä on hyvin arkaluontoisia asioita, niin kuin kollega Kreisle muistatte, delegoidut säännökset ja joidenkin toimielinten kannat, joten varmasti tulemme nopeuttamaan mahdollisimman paljon näitä töitä. Meidän on käärittävä hihat, mutta pidettävä kuitenkin huoli. Tietenkin otamme tilintarkastustuomioistuimelta tekstareita, pidämme niitä erittäin tärkeinä ja pidämme otaminen huomioon on tärkeää, että Greslen kanssa saamme pian kokouksen komission kanssa ja meidän on todella nyt käärittävä hihat. Tämä asia on äärimmäisen arkaluontoinen. Kiitoksia kaikki puheenvuoroistanne. Ja näin tämä kohta on käsitelty, kohta 27. Ja nyt työjärjestyspuheenvuorona rouva Ajala Sender pyysi, että hyvin lyhyesti ja toivon todella lyhyesti voisimme ottaa kohdan 33 esityslistastamme esille muutama huomio. Kyse on EUn talous- ja sosiaalikomiteasta ja vastuuvapaudesta. Siellä on tapahtunut jotakin ja Rova Ajala Sender haluaa tehdä suullisen tarkistuksen ja hän haluaa sanoa, miksi hän ei tällä hetkellä vielä antaisi talous- ja sosiaalikomitealle vastuuvapautta. Minä ehdotan, että me käsittelemme tämän 25 mennessä. Sen jälkeen täältä salista pitää ehtiä poistua, koska meillä on sen jälkeen suljettu kokous ja haluan käyttää todella koko tunnin herra Engvirdan kanssa. Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tästä mahdollisuudesta. Halusin puhua tästä, koska Meillä on nyt tämä uusi menettely. Tämä liittyy ja esittelijälle ja talousarvojen valvontavaliokunnalle koskien sitä, että lykkäisimme toistaiseksi TSKlle myönnettävää vastuuvapautta juuri johtuen siitä, että meillä on tämä uusi asia 11. maaliskuuta. Olaf on lopultakin aloittanut menettelyn, joka koskee tiettyjä kanteita, joita on esitetty koskien huonoa hallintoa ja epäsäännönmukaisuuksia talous- ja sosiaalikomiteassa. Ja uskonpa, että nämä ovat aika vakavia kysymyksiä. Ja se edellyttää, että tässä valiokunnassa vastuuvapautta nyt toistaiseksi lykkäyttäisiin. Olen esittänyt englannin kielellä sihteeristön päät, pyynnöstä esitellyt vähän perusteellisemmat perustelut omalle tarkistukselleni niin kaksi herra Rivellinin mietintöön. Siinä pyrin antamaan enemmän yksityiskohtia koskien näitä ongelmia, jotka on todennettu talous- ja sosiaalikomiteassa. Huhtikuusta 2009 alkaen siellä on havaittu monenlaisia ongelmia ja säännönvastaisuuksia, jotka johtivat siihen, että yksi komitean puhemiehistön jäsenistä on tehnyt kanteen Olafille ja Olaf on nyt sitten aloittanut menettelyn, jonka jonka mukaan katsotaan mitä on tapahtunut. Minä nyt ehdotan, että lykätään vastuuvapautta ja sitten otetaan Olafin päätöstä, jos ei ole mitään ongelmaa, niin sitten se voidaan hyväksyä, mutta toistaiseksi voitaisiin nyt lykätä, niin kuin aikaisemminkin ollaan tehty muiden to- toimijoiden kanssa, kun Olaf on aloittanut menettelyn. Joten mielestäni voitaisiin, minusta ei voitaisi perustella sitä, että hyväksyisimme nyt TSKn vastuuvapauden näissä olosuhteissa siitä, mitä olen kuullut ja mitä olen tästä, tämän asian puitteissa lukenut ja olen pyrkinyt ottamaan huomioon kaikki näkökohdat. Ja ongelmat kyseisessä toimielimessä. Toistaiseksi emme ole tähän mitään uutta saaneet ja, ja todellakin on niin, että kanteita on jätetty jo alkaen vuonna 2009 huhtikuusta eikä vain tuon vuoden lopusta. tämän koski kun tiettyä kurinpitomenettelyä ja se johti väärinkäytöksiin väärinkäytössyytöksiin. Ja tämä on siis perusteluna sille, miksi pyydän vastuuvapauden lykkäämistä. Thank you, Kiitokset. Onko kollegoita, jotka haluavat esittää tästä huomautuksensa? Uskon, että kahden kesken ja useamminkin kesken tästä voidaan neuvotella ryhmien välillä. Ajala Senderin ja esittelijän välillä. Podíamos tal vez esperar un minuto al señor Ehkä voisimme antaa minuutin Rivellinille. Hän on tulossa takaisin ja todella ehkä halusin juuri häneltä kysyä jotakin ja herra Söndergaard sanoi, että ehkä hänkin haluaisi tehdä jonkun ehdotuksen tai kysymyksen, joten minä nyt vain jätin tämän ehdotuksen heidän harkintansa varten. Eh, Hyvä. Nyt herra Rivellini saa tässä vähän tietoa. Esittelijä, mitä haluatte todeta tähän ehdotuksen, jonka ajalla Sender tekee suullisesta tarkistuksesta. Sopiiko se teille vai aiheuttaako se ylitsepääsemättömiä ongelmia? No, io non sono d'accordo. Ei, tämä sovi minulle 11. maaliskuuta. Totta tosiaankin Olaf avasi menettelyn koskien entistä espanjalaista virkamiestä Moses Beogardea. Me kaikki tietenkin haluamme tietää, mikä tämä asia on ja kenellä on vastuu näistä asioista, mutta uskon, että jos nyt lykkäämme va- va- vastuuvapautta, se saattaisi eh, ehdollista Olafin ja koko tämän tutkimuksen. Minun mielestäni vastuuvapauden poikkeuksilla on ainoastaan se perustelu, että täällä on avattu tämä menettely ja kuitenkin tämä on liian heikko. Voi olla, että Olafilla ei ole riittävästi todisteita ja voi olla, että se keskittää käsittelyn välittömästi. Tämä on kuitenkin vakava asia ja pitäisi tämä perustella ja pitäisi tarkkaan valvoa Olafin päätöksiä, mutta en kuitenkaan pidä tarkistusta hyväksyttävänä. Hyvä. En usko, että me voimme tästä nyt niinkään käydä keskustelua. Minusta tilanne on hyvin selvä. Huomisaamuna me äänestämme kohta 33 talous- ja sosiaalikomitea. Ja ensimmäisenä äänestyksenä on se, annammeko vastuuvapauden kyllä vai ei. Enemmistö tässä valiokunnassa päättää tai ei päätä myöntää vastuuvapauden, joko myöntää sen tai epää sen. Jos valiokunnassa on aamulla enemmistö, joka pyrkii lykkäämään tuota vastuuvapautta, silloin rouva Ajala Sender voi tehdä suullisen tarkistuksen ja voimme nähdä, mitä tapahtuu joka tapauksessa. Siinä tapauksessa, jos näin päätämme, perusteltava on ja voimme nähdä, miten tuo ajalla senderin suullinen tarkistus, jääkö se voimaan vai ei. Mutta ensimmäinen seikka koskee äänestyksessä sitä, myönnetäänkö vastuuvapaus vai ei. Eikö näin tämä kohta ole nyt käsitelty? Hyvä. Nyt avoin kokous päättyy. Ja me lopetamme tämän webstream-lähetyksen, sillä nyt me siirrymme kokouksen suljetuin ovin. Pyytäisin, että ne henkilöt, jotka eivät saa osallistua suljetuin ovin käytävään kokoukseen, poistuisivat salista niin, että voimme pian tavata herra Engvirdan ja neuvotella hänen kanssaan. Kiitoksia.